Hyvät kollegat, voisitteko nyt istuutua paikoillenne, jotta voisimme aloittaa tämän kokouksen. Ensinnäkin toivotan kaikkien teidän nimissä tervetulleeksi puheenjohtajavaltio Puolan edustajat ja ehdotan, että siirrymme suoraan kohtaan neljä esityslistallamme, jotta voimme käydä keskustelua nykyisen unionin puheenjohtajavaltion kanssa. Otamme sitten nuo aiemmat kohdat vasta kohdan neljän jälkeen. Haluaisin vielä kerran toivottaa tervetulleeksi ministerit ja ehdotan, että keskustelemme teidän molempien kanssa. Arvon rouvat, kysynkin nyt teiltä, että haluaisitteko kumpikin yhdessä pitää tämän esittelyn vai jaammeko kahteen osaan? Ehkä olisi hyvä, että että meillä on kaksi erillistä osuutta. Selvä. Eli ensin Puolan työ- ja sosiaaliministeri Jolanta Fedak. Osa meistä on tavannut teidät jo kolmikantaneuvotteluiden yhteydessä. Olette oikein tervetullut tähän kokoukseen ja nyt saatte esitellä valitettavasti todennäköisesti aivan liian lyhykäisesti Puolan puheenjohtajakauden ensisijaiset tavoitteet. Olkaa hyvä. Pani przewodnicząca, pani i panowie. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät edustajat. Yli 30 vuotta sitten Puolassa oli hyvin vakava kriisi. Meillä oli solidarisuusliike silloin, e, joka toimii ja kaikki odottivat parempaa tulevaisuutta. Kuitenkaan unelmissamme, uskalletuimmissa, uskaliaimmassa unelmissammekaan emme olisi voineet kuvitella, että jonain päivänä koko Euroopassa on tämä tilanne, e, joka nyt on. Ja tämä sosiaalipolitiikka ja työllisyyspolitiikka on kehittynyt. Meidän mielestämme on tärkeää saada yhä enemmän eh, solidaarista Eurooppaa. Solidaarista Eurooppaa, joka ottaisi huomioon köyhät ja syrjäytyneet, ja Eurooppa, joka olisi solidaarinen yli sukupolvirajojen. Puola puheenjohtajamaana haluaisin nyt kertoa, minkälaiset painopistealueet olemme valinneet kaudellemme. Ensimmäinen koskee sukupolvet ylittävää solidaarisuutta ja sitä, että meillä olisi hyvä demograafinen tulevaisuus. Toinen asia on sitten työtä tekevä Eurooppa. Ja kolmas prioriteettimme on kumppanuus kansalaisten ja keskushallinnon välillä, samoin kuin hallituksesta riippumattomien tahojen välillä, ja että tämä, tämä toisi uutta yhteistyötä. Ja tämä sukupolvet ylittävä solidaarisuus on asia, joka joka liittyy ammatilliseen aktivoitumiseen. Me tarvitsemme sellaisia määräyksiä ja keinoja, joiden myötä on helpompi yhdistää yksityiselämää työelämään tällaisessa tilanteessa, jossa meillä on näitä suuria demografisia haasteita. Me käynnistämme, käynnistämme työt, jotka liittyvät yksityiselämän ja työelämän toisiinsa liittämiseen. Tasa-arvovirasto Euroopassa on tässä työssä mukana. Yksityisen ja työelämän yhdistäminen on asia, joka heijastuu neuvoston päätelmissä. Työtä tekevä Eurooppa. Tarkoituksena tässä on kehittää aktiivisia ja innovatiivisia toimintatapoja, joilla sosiaalista integraatiota vahvistetaan. Kun me toteutamme tätä tavoitettamme, niin siinä tarkoituksessa me olemme käynnistäneet joustoturvan tarkastelun työelämässä ja erityisesti vanhempien ikäluokkien kohdalla. Tähän liittyy myös liittyvät myös positiiviset seikat, jotka ovat olennaisia työelämälle. Puheenjohtajakautemme aikana me tulemme tarkastelemaan kaikkia niitä tekijöitä, jotka toisaalta kannustavat, toisaalta vähentävät työntekijöiden motivaatiota omassa työssään. Me yritämme myös yhdessä arvioida sitä, että missä määrin talouden kriisi vaikuttaa työelämän uudistuksiin. Meidän tarkoituksena on ehdottaa uutta lähestymistapaa eurooppalaisille työmarkkinoille. Ja tämä on siis 2020 perspektiivissä katsottava asia. Nämä tulevat, ovat mukana neuvoston päätelmissä. No sitten kumppanuus kansalaisten suhteen. Me tarvitsemme erilaisia yhteistyömuotoja keskushallinnon, paikallishallinnon, kansalaisjärjestöjen kanssa, jotta me voimme työllisyyspolitiikkaa ja sosiaalipolitiikkaa panna täytäntöön. Kaikkien näiden prioriteettien kohdalla minä haluaisin korostaa sitä, kuinka tärkeää työmarkkina osapuolten välinen neuvottelu on. Ammattiyhdistysliikkeen kanssa neuvottelu on yhtä tärkeää tai tärkeää, kuten myös työnantajien täytyy tähän osallistua. Tulevina aikoina Euroopalla on paljon vaikeuksia, mutta tämä on parhaita keinoja ratkaista näitä sosiaalisia konflikteja, kun asetumme neuvottelupöydän ääreen. Ei ole hyvä, jos mielenosoituksin kadulla tätä asiaa hoidetaan. Mitä sitten tulee siihen, että uudistetaan, uudistetaan äitiys vanhempainlomadirektiiviä? direktiiviä? Tässä yhteydessä on muistettava, että noin 15 vuoden ajan kyseinen direktiivi on ollut voimassa. Ja sen aikana jäsenvaltiot ovat valmistelleet omaa lainsäädäntöään. täyttääkseen direktiivin asettamat standardit ja niin, että erot poistuisivat kentältä. Erilaisia näkemyksiä asiasta on. Ja minusta tuntuu, että mahdollinen kompromissi voisi olla sellainen, että ehdotamme ratkaisuja, jotka hyvin laajasti noudattavat vanhempainoikeuksien toteutumista eri maissa. Me haluaisimme kutsua ministerit ajatusten vaihtoon omista kokemuksistaan ja hyvistä käytänteistä kokouksissa, nimenomaan eri näissä epävirallisissa ministerikokouksissa. Eurooppalainen keskustelu tästä asiasta toisi uutta avoimuutta direktiiviä koskeviin neuvotteluihin. Me haluamme myöskin käynnistää työt direktiivin osalta, joka käsittelee sähkömagneettisia kenttiä. Asetusehdotus, jolla muutetaan direktiiviä, jossa puhutaan sosiaalijärjestelmien koordinointien synkronisoinnista, niin me valmistelemme kompromissia. Tässä me luotamme Euroopan parlamentin ja muiden valtuuskuntien tukeen, jotta me pääsemme tavoitteisiimme. Työ ei ole helppo. Me haluamme myöskin jatkaa työtä direktiiviehdotusten tiimoilta – sellaisten, joissa, joissa käsitellään kausityöntekijöiden tilannetta ja myöskin sellaisia, joissa saman yrityksen sisällä muutoksia tehdään työntekijöiden asemaan. Me haluamme tästä kompromissin neuvoston sisällä. Yksityiskohtaisemmat säädökset tulevat tarkennettaviksi – ja tätä tarkoitusta varten on perustettu työryhmä. Kyseessä on sisäasiain piiriin kuuluva työryhmä, joka käsittelee integraatio- ja karkotuskysymyksiä. Me myöskin korostamme hyvää yhteistyötä parlamentin kanssa, jonka on hyvä käynnistyä heti siinä vaiheessa, kun direktiiviluonnoksia käsitellään. Mitä muita aloitteita sitten on? Työaika, lähetetyt työntekijät ja eräiden direktiivien muuttaminen työoikeuskysymyksissä. Ja myöskin merityön asiat, niin näistä, näistä on tulossa komission asiakirjoja. Me korostamme, haluamme tehdä yhteistyötä parlamentin kanssa, työllisyysvaliokuntanne kanssa, sosiaaliturvakysymyksissä, jotta tällä tavalla me saisimme parhaan mahdollisen kannan syntymään mitä ohjelmaan on kirjattu Puolan puheenjohtajakaudelle, niin epävirallisessa Sopotissa pidetyssä konferenssissa kokouksessa oli jo ensimmäinen askel tähän suuntaan. Siellä me olemme keskustelleet prioriteeteistamme ja kaksi ö, työllisyyspolitiikan aihetta käsittelevää kokousta on pidetty. Siellä on käsitelty sukupolvien välisen solidaarisuuden toteutumista. Meillä on tarkoitus jatkaa keskusteluja näissä erilaisissa eh, temaattisissa konferensseissa. Syyskuussa Poslavissa meillä on suunnitteilla ministerikonferenssi sosiaalisista kysymyksistä. Eh, Nämä pidetään Wroclawissa – on kysymyksiä sosiaalipolitiikka, sosiaaliset uudistukset e, ja tiedonanto e, siitä, mitä talouskriisi on aiheuttanut. Tämän lisäksi näiden pitkän ajan ongelmien lisäksi, jotka ovat mukana 2020-strategiassa, niin näiden lisäksi täytyy hyvin nopeasti ja johdonmukaisesti reagoida tapahtumiin – ja tähän tarkoitukseen juuri kyseinen syyskuun konferenssi onkin suunniteltu. Sitten lokakuussa Krakovassa meillä on eurooppalainen kokous köyhyydestä. Siellä käynnistetään keskustelu sosiaalisesta syrjäytymisestä, köyhyyden vastaisesta taistelusta – jotka ovat tärkeitä kysymyksiä tässä kriisin hoidossa. Nämä ovat asioita, joista sitten päätelmät annetaan joulukuussa. Sitten vielä lopuksi haluaisin kertoa eräistä aloitteista, jotka liittyvät työelämässä naisten ja miesten tasavertaisiin mahdollisuuksiin. Meillä on syyskuussa naisten konferenssi, joka pidetään Varsovassa, epävirallinen tapaaminen – sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Mietimme mekanismeja, jotka liittyvät perheen ja työelämän yhdistämiseen. Meillä on myöskin konferenssi väestömuutoksista ja siihen liittyvistä työ, työllistymismahdollisuuksista. Me haluamme kutsua teidät kaikki, jotkut ovat kutsun jo saaneetkin, niin me kutsumme teidät osallistumaan aktiivisesti näihin konferensseihin ja keskusteluihin. Merci beaucoup, madame. Kiitos oikein paljon ministerille tästä puheenvuorosta. Ja täällä melkein kaikki paikalla olevat kollegat haluavat esittää kysymyksiä siitä, että voi olla, että keskustelu hieman venyy, jos aloitamme tämän keskustelun, niin voi olla, että aluekehitysministeri Bienkovska joutuu puhumaan lyhyemmin, vaikka, vaikka tästäkin asiasta meillä olisi hyvin paljon kysymyksiä. Joten ehdotan, että hieman muutamme menettelytapaa. Tämähän on ihan parlamentille ominaista, että toimitaan joustavasti. Näin ollen annammekin tässä vaiheessa ministerin pitää puheenvuoronsa ja sen jälkeen sitten annan puheenvuoron kollegoille kysymyksiä varten. Ja jokainen saa puolitoista minuuttia, paitsi koordinaattorit, joille annetaan kolme minuuttia. Olkaa hyvä, arvoisa ministeri. Dzień dobry, witam Państwa. Tak jak powiedziała Pani Przewodnicząca. Kiitoksia, ministeri. zakresie... Anteeksi, kiitoksia puheenjohtaja. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, aluekehitys, yh, aluekehitysministerin yhtenä tehtävänä ja selkänä prioriteettina on sosiaalirahaston hallinnointi ja käsittely ja kyseinen eurooppalainen rahasto on on selkeä prioriteettikysymys Puolan puheenjohtajakaudella. Mutta haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia ja tätä valiokuntaa aivan erityisesti kaikesta, mitä tähän mennessä on tehty. Erityisesti viittaan Markus Weberin mietintöön. Se antaa erinomaista tukea Puolalle puheenjohtajavaltiona koskien Euroopan sosiaalirahastoa. Heti alussa haluan kertoa, että olen valmis olemaan erittäin läheisessä yhteistyössä teidän kanssanne, koska näinä kriisin ja jännitteiden aikoina, koska kerran 29. kesäkuuta saimme tiedonannon monivuotisesta rahoituskehyksestä, monivuotisesta rahoituskehyksestä, niin näistä sosiaalisista kysymyksistä on tullut aivan erityisen merkittäviä. Ja onkin tärkeää yksinkertaistaa ja vähentää byrokratiaa siinä, miten rahastovaroja myönnetään, miten valvontaa harjoitetaan, niistä paitsi viidennessä kohesiopoliittisessa kertomuksessa korostetaan sitä, kuinka välttämätöntä on lisätä näkyvyyttä, joka liittyy Euroopan sosiaalirahastoon. Olemme täysin samaa mieltä tästä asiasta. Aiemmin käyty keskustelu noin neljä vuotta sitten tapahtunut osoitti, että jotta voitaisiin parantaa näkyvyyttä, pitää parantaa tuloksia, korostaa lisäarvoa, jota saadaan. Tämä pätee myös Euroopan sosiaalirahastoon, ja globalisaatiorahastoon. Ja me olemme analysoineet sitä, mitä jäsenvaltiot ovat aikaan saaneet. Ja komissaan käyttää sitä englanniksi termiä ring fencing, se rajataan asia johonkin. Teidän mietintönne täällä parlamentissa sisältää muita ajatuksia, joista keskustelemme jatkossa muiden jäsenvaltioiden kesken. Tähän mennessä kaikki ovat olleet samaa mieltä siitä, että sosiaalirahaston päätavoite ja tarkoitus on saada vauhtia toimintaan, mutta komission uudessa ehdotuksessa ehdotetaan myös sitä, että tämän rahaston kautta rahoitettaisiin elintarvikeapua kaikkein vähäosaisemmille ja köyhimmille Euroopassa. Näin ollen tässä mennään yli tämänhetkisen konsensuksen ja pitääkin konsultoida jäsenvaltioita näiden ehdotusten tiimoilta yksityiskohtaisesti. Niitähän ei ole vielä yksityiskohtaisesti saatavilla tarkasti, jotta saadaan tietää, minkälaisia reaktioita tulee. Toivon, niin kuin tänään aikaisemmin sanoin, niin alue, valio, aluekehitysvaliokunnassa, että syyskuussa sitten näkisimme uudet tekstit koskien eri politiikkoja. Tämä on aivan erityisen tärkeää puheenjohtajavaltio Puolalle, koska kyseiset asetusluonnokset liittyvät olennaisesti meidän työhömme koko puheenjohtajakautemme aikana. Jäsenvaltiot odottavat kärsimättömästi konkreettisia ehdotuksia, jotta sitten niihin voitaisiin myös reagoida – varainhoitoasetus ja sitten pitää tietää, mitä rahasto tulee jatkossa tekemään. Tämän rahaston puitteissa haluttaisiin saada aikaan laajaa keskustelua integroidusta lähestymistavasta koskien kehitystä. Ja mielestäni hyvä esimerkki tästä liittyy romanien integraatioon. Puheenjohtajavaltio Unkari on korostanut tätä asiaa tällä edessä kaudella. Ja integroitu lähestymistapa onkin aivan erityisen merkittävä, kun halutaan varmistaa lisäarvon syntyminen. Pitää toimia eri tasoilla. Ja tässä tietenkin näkyvyydellä on vieläkin suurempi, näkyvämpi merkitys. Sitten tähän liittyy kysymys tavoitteista Eurooppa 2020 strategiassa. Tässäkin ajattelen tietysti sosiaalirahaston roolia. Puola on vakuuttunut siitä, että kohesiopolitiikka ja Euroopan sosiaalirahasto ovat ainoita välineitä tällä hetkellä – joita voidaan heti alkaa käyttää, jotta voidaan toteuttaa EU 2020 strategian tavoitteita. Sitten toinen aivan erityisen merkittävä kysymys meille on temaattinen keskittäminen. Puhuin tästä myös 2020 strategian yhteydessä seuraavalla rahoituskaudella. Ehdollisuus kysymyksistä tullaan puhumaan myös, jotta voidaan parantaa sitä, kuinka tehokkaasti varoja käytetään puheenjohtaja valtio Puolalle. Hyvä, tehokas käytettävissä olevien varainkäyttö on aivan ratkaisevan tärkeää. Muutoin me emme pysty saavuttamaan toivottuja tuloksia joten tulemme valvomaan sitä, että ehdollisuutta sovelletaan kaikkiin rahastoihin ja niiden varojen käyttöön. Sitten tähän liittyy alueellinen ulottuvuus myös sosiaalirahastossa. Tämä ei suinkaan ole mikään yksinkertainen kysymys, sen tiedämme hyvin, mutta ajatus siitä, että keskitytään tietyille alueille ottaen huomioon niiden tarpeet, on aivan erityisen tärkeää, kun puhutaan Euroopan sosiaalirahaston varojen tehokkaasta käytöstä ja tullaan muuten järjestämään konferenssi alueellisesta ulottuvuudesta, joka liittyy sosiaalirahastoon. Se pidetään syyskuun loppupuolella Varsovassa. Minä toivon, että saat, olette saaneet nämä yksityiskohtaiset tiedot lehtisistä, joka on kyllä jaettu. Me todellakin kehotamme vilpittömästi tai kutsumme teidät paikalle näihin tapahtumiin. Te olette asiantuntijoita ja teidän asiantuntevuutenne varmistaa, että tilanne tulee onnistunut. Sitten mitä tulee hyvään hallintotapaan, miten parannetaan hallinnollista kykyä ja valmiutta. Se, mitä jo nyt olemme tehneet Puolassa, jota käyttäisimme hyvin sosiaalirahaston varoja, niin tämä on sellainen asia, johon tulemme keskittymään myös omalla kaudellamme. EU-puheenjohtajavaltiona. Sitten vielä yksi kysymys, joka on todellakin ajankohtainen ja joskus aika hankala sellainen, liittyy globalisaatiorahastoon. Miguel Portas on laatinut aivan erinomaisen mietinnön tästä, joka tukee hyvin tässä Puolan työtä. Tähän mennessä, niin kuin sosiaalirahastonkin yhteydessä, keskustelut kyseisen rahaston tulevaisuudesta ovat keskittyneet siihen, miten yksinkertaistetaan ja vähennetään hallinnollisia esteitä ja näitä toiveita ja odotuksia on esitetty, esitetty myös parlamentti ja nämä kaikki on otettu huomioon komission tiedonannossa koskien monivuotista rahoituskehystä. Sitten vielä on tullut sellainen ajatus, että laajennettaisiin tätä rahastoa, että se kattaisi myös maataloussektorin. Kyseisen rahaston tulevaisuus on aika arkaluontoinenkin, ristiriitainen kysymys, ja näin ollen joudumme antamaan jäsenvaltioille riittävästi aikaa, että ne voivat syvällisesti tutustua ja analysoida ja keskustella tästä ehdotuksesta, jonka komissio on nyt antanut. Kyllä, yksinkertaistamista tarvitaan ja varsinkin parempaa koordinaatiota kahden rahaston välillä, sosiaalirahaston ja globalisaation sopettamisrahaston välillä. 19. syyskuuta Danskissa pidetään konferenssi tästä paremmasta koordinaatiosta ja kutsun teidät myös tähän tapahtumaan. Sitten mitä tulee globalisaation rahaston tulevaisuuteen, puheenjohtajavaltio Puolan pitää ottaa huomioon keskustelut, joita on käyty mahdollisista poikkeuksista. Pyydänkin teitä olemaan meidän kanssamme yhteistyössä, koska väliaikainen järjestelmä, joka liittyy neuvottelun järjestämiseen, vaati varsin tuloksellista yhteistyötä meidän, teidän ja meidän välillämme. Jälleen kerran Kutsuisin teidät osallistumaan kaikkiin mahdollisiin tilaisuuksiin ja kokouksiin, joita me järjestämme. Me toivomme voivamme esittää tuloksia näistä kaikista keskusteluista yleisten asian neuvostossa 16. joulukuuta. Meillä on myös lokakuussa työllisyysasioiden, työllisyysasiain neuvoston, neuvoston kokous joten luonnollisesti tulemme esittelemään sosiaalirahaston tilannetta ja mitä sille tulee tapahtumaan kohesiopolitiikan puitteissa. Ja kiitän teitä lämpimästi teidän huomiostanne. Kiitos oikein paljon ministeri, että annoitte hieman esimakua tulevasta Puolan puheenjohtajakaudesta. Puheenvuoropyyntöjä on 22 ja pyydän, että kerrotte jokainen haluaisin siis, että esitätte kysymyksen aina vain yhdelle ministerille, muuten tästä ei tule mitään, mutta pyydän, että kerrotte, kelle, mille ministerille kysymys on esi- tarkoitettu. Ensin koordinaattorit. Teillä on semmoinen etuoikeus, että voitte puhua molemmille ministereille, ja teillä on kolme minuuttia, mutta ei tarvitse käyttää koko puheaikaa. ja sitten Serkas. Köszönöm szépen, elnök asszony, és tisztelettel üdvözlöm. Arvoisa puheenjohtaja, Hienoa, että täällä on ministerit paikalla ja minä olen helpottunut kuullessani nämä esitykset ja puheenvuorot. Huomaan, että tärkeät asiat ovat hyvissä käsissä. Ensinnäkin Rouva Fedakille ja sitten Bienkovskalle. Ei ole mikään helppo tehtävä käsitellä äitiystukiasiaa. Olemme pyrkineet kompromissiin, mutta vaikuttaa siltä, että neuvosto ei halua kulkea tähän suuntaan ja jäsenvaltiot näyttävät olevan jakautuneet tässä asiassa. Itsestään selvästi kompromissi tarvitaan, mutta millä tavalla meidän pitäisi sitä kohti pyrkiä? Ehkäpä epävirallinen ministerikokous olisi askel eteenpäin. Sitten sähkömagneettisista kentistä sitä koskevasta direktiivistä se saatiin aikaiseksi pienen viipeen jälkeen tosin. Esittelijät on nimitetty ja toivomme, että teidän asiantuntijamme sekä meidän esittelijämme voivat vaihtaa käyntikortteja. Tällä tavalla voidaan helpottaa vuoropuhelua ja he voivat ehkä rakentavaa yhteistyötä tehdä ja toivonkin, että vuoden loppuun mennessä toinen direktiivi saadaan myöskin pöydälle. Tämä olisi todella, todella kiinnostavaa. Muutama minuut, olin muutaman minuutin myöhässä, ehkäpä käsittelitte tätä asiaa jo, mutta Käymme siis parhaillaan keskustelua eläkkeistä. Itse olen unkarilainen ja minun maassani aiotaan nyt alkaa toteuttaa suuria eläkejärjestelmän muutoksia. Sieltä on tulossa erilaisia asiakirjoja tästä asiasta. Ja olisikin hyvä, jos tähänkin asiaan ja sitä koskevan keskustelun saataisiin vähän lisää panostusta. Olisi myös mielenkiintoista kysyä, kuulla, miten voidaan kriisiaikoina viestiä tehokkaasti. Viestintävaje vaivaa useita jäsenvaltioita ja tämä vaikeuttaa hallintoa. Sitten Rouva Vienkovskalle on hyvin yleistä ajatella, yleinen ajattelu on eh, tärkeää sekä sosiaalirahaston suhteen että muiden näiden asioiden suhteen. Olemme samalla aaltopituudella, se on hyvä. Olen samaa mieltä myös siitä, että tietyt kohdat ovat arkaluonteisia. Esimerkiksi elintarvikkeiden jakelu on sellainen. Parlament parlamentti on hyväksynyt asiakirjan enemmistöllä tästä asiasta, mutta totta kai meidän täytyy tätä vielä vahvistaa. Kiitos, Kiitos oikein paljon. Sitten Serkas ja sitten Rova Harkin. Gracias, señor. Kiitoksia puheenjohtaja. Toivottaisin tervetulleeksi kaksi ministeriä ja toivottaa heille menestyksekästä puheenjohtajakautta. Te puhuitte eh, ilostanne vastaanottaa tämä vastuu ja tehtävät, mutta vastuu onkin varsin suuri, koska Eurooppa on läpikäymässä valtavaa taloudellista kriisiä ja myös valtavaa sosiaalista kriisiä. Ja on varsin vähän ihmisiä komissiossa, neuvostossa ja parlamentissa, jotka pystyvät toimimaan, niin kuin te sanoitte tänä aamuna ja tänä iltapäivänä täällä, että pystyvät pyritään ottamaan huomioon myös sosiaalinen ulottuvuus eurooppalaisiin kysymyksiin. Haluan sanoa teille, arvoisat ministerit, että Euroopan parlamentti voi olla kaudella varsin suuri liittolainen. Ehkä teillä, ei, on, ehkä teillä on täällä parempia ystäviä kuin neuvostossa ja luonnollisesti SD-ryhmä on selvästi ystäväryhmä teille. Puhun itse koordinaattorina tästä ryhmästä ja te puhuitte varsin kauniita sanoja solidaarisuudesta, mutta se toteutuu myös käytännössä. Sallikaa minun nyt viitata muutamaan kysymykseen, jotka ovat tärkeitä kysymyksiä SD-ryhmän parlamentaariselle mutta solidaarisuus on aivan erityisen tärkeä ajatellen maahanmuuttajaväestöä. Minä olen espanjalainen, mutta maassani on monia puolalaisia ja minä tiedän kuinka tärkeää on käyttää solidaarisuutta ja osoittaa sitä maahamme tulijoita kohtaan puheenjohtajakaudella teillä on kolme tärkeää asiakokonaista pöydällä. Yhtenäinen lupa, väli, äh, väliaikainen työlupa. Tämä yhtenäinen työlupa-asia on viety melkein kokonaan loppuun. Ja te ehkä voitte ratkaista nämä viimeiset ongelmat vielä neuvostossa ja muut kaksi direktiiviä, niihin liittyy vielä oma taistonsa ja nyt Olemme vakuuttuneita siitä, että yhtäläinen kohtelu on ratkaisevan tärkeä, jotta voidaan kunnioittaa näitä ihmisiä, jotka tulevat Eurooppaan, ja voimme näin kunnioittaa myös omia työntekijöitä, jotka eivät halua, että tänne tulevat ovat e, huonommin olosuhteet, kun he muuttuvat heidän vihollisekseen. Pitäisi taistella myös rasismia ja muukalaisvihaa vastaan nämä kaksi direktiiviä, väliaikaistyöntekijät, kausityöntekijät, monet ovat puolalaisia. Ja tässä on erittäin tärkeää tämä yhtäläinen kohtelu. Vielä lopuksi ja lopettelen tässä. Te puhuitte myös, arvoisa ministeri, että me sovitetaan yhteen perhe ja työelämä. Tämä on aivan ratkaisevan tärkeä, jos haluamme toimia kaikkien ihmisarvon mukaisesti, että naisilla on myös mahdollisuudet toimia, että heidän ei pidä tehdä sellaista, ei ole sellaista näkemystä työstä, että he tekevät työtä kodin ulkopuolella naiset kotona. Tämä liittyy toiseenkin direktiiviin, nimittäin lähettyyn työntekijöiden direktiiviin. Haluaisin pyytää teitä, että te unohda näitä sitoumuksia ja tiedätte, että yrityksellä on omat tarpeensa, mutta pitää ottaa huomioon myös perheiden ja yksilöiden lasten tarpeet. Siinä kaikki kiitoksia. Madame Kiitos Rova Harkin ja sitten Rova Schöder. And I would like to welcome... Kiitos. Minä toivotan ministerit tervetulleiksi ja toivotan heille paljon onnea seuraavan kuuden kuukauden ajaksi. Aluksi minä haluaisin tarttua tähän aiheeseen, joka oli sukupolven välinen solidaarisuus. Siinähän on moni, monta asiaa, jotka siihen liittyvät. Meillä on ollut vihreä kirja eläkkeistä ja eläkeuudistuksista. Minä halusin tietää, että onko teillä jonkinlainen näkemys tästä asiasta. Ja sitten työelämän pidentäminen. se liittyy ongelma, koska monet nuoret ovat ilman työtä ja kun nuorisotyöttömyys on korkealla tasolla, niin kuinka te aiotte nämä kaksi asiaa yhdistää toisiinsa? Ja pääasiassa minä haluaisin tietää, että mitä te tälle korkealle työttömyydelle, työttömyydelle nuorten joukossa aiotte tehdä. Jos me puhumme sukupolvien välisestä solidaarisuudesta, niin kyllä nuoret tarvitsevat työtä. No sitten nämä väestön kehitykseen liittyvät hankkeet. Minä haluaisin tietää, mitä mieltä te olette eh, hoitajista ja erityisesti niistä, jotka hoitavat eh, eh, ihmisiä kotona. Mehän elämme pitempään kuin aikaisemmin ja miten teidän mielestänne tätä ammattiryhmää voitaisiin auttaa? Sitten eh, tarvitsemme sosiaalista dialogia ja te puhuitte nimenomaan kompromissista sen sijaan, että pidettäisiin mielenosoituksia. Ihmisethän nyt reagoivat näitä tiukkoja uudistuksia vastaan ja on se sitten oikein tai väärin, niin ihmiset mieltävät näiden tiukennusten tulevan EU-sta. Ihmisillä on sellainen tunne, että EU pelastaa finanssijärjestelmää, mutta ei huolehdi kansalaisistaan. Minä haluaisin nyt kysyä, että miten te tällaiset sosiaaliset mielenilmaisut liitätte Puolan kaudella tähän omaan työn, työhönne. Ja esimerkiksi sosiaalilauseke Lissabonin sopimuksessa, joka hyväksyttiin, niin miten se tähän liittyy? Nyt Euroopalla on tärkeä hetki menossa ja se, mitä te tällä sektorilla nyt puheenjohtajana ilmaisette, niin se on erittäin tärkeää. Täällä mainittiin tämä globalisaatiorahasto ja se, että sitä laajennettaisiin mm, maatalouden puolelle. Erittäin arkaluontoinen kysymys. Haluaisin tietää, että voisitteko vähän laajemmin kertoa tästäkin asiasta. Kiitos myös tästä täydellisestä ajankäytöstä. Rouva Schöter ja sitten Figureido. Ja pyydän anteeksi, että te ette saaneet puhua omalla paikallanne tavallaan. Um, kiitos. Minulla oli mahdollisuus aamupäivällä puhua Jorova Bienkovskan kanssa. Ja nyt haluaisin osoittaa kysymykseni Rova Fedakille, ministeri Fedakille. Meillä on yksi ainoa kysymys, joka on mielestäni hyvin tärkeä. Te olette puhuneet liikkuvuudesta, joka on keskeinen asia kaudellanne. Ja kun konferenssi, konferenssissa keskusteltiin siitä, että lähetetyistä työntekijöistä ja niistä ongelmista, mitä tässä yhteydessä nyt meillä on edessämme, niin kuinka te tähän suhtaudutte? Puolan puolelta. Minkälainen ratkaisu olisi se, mihin te pyritte, jotta me saisimme tasavertoisen, tasavertaisen kohtelun työntekijöille, jotka tulevat muualta tai lähetetään muualle ja, ja palkkausasioihin ja muihin? Kiitos. Merci, euh, Madame euh, Kiitos rouva Figureido, sitten Helmer ja sitten ministerit, siis Figureido. Obrigada, signora president. Também muito brevemente. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin puhun aivan lyhyesti. Haluaisin esittää kaksi nopeaa kysymystä. Ensimmäinen liittyy seikkaan, jota olemme täällä jo käsitelleet. Kun havaitsemme, että yhteiskunnallinen epätasa-arvo pahenee EU:ssa ja tiedämme, että talouden kurinalaisuus on hyvin voimakasta jäsenvaltioissa, kuten Irlannissa, ja se siis heikentää yhteiskunnallista tilannetta, mutta lisää myöskin työttömyyttä ja köyhyyttä. Ja kysynkin seuraavaa. Mitä mieltä puheenjohtajavaltio tai mitä puheenjohtajavaltio aikoo tehdä näille ongelmille, jotta taloudellinen ja yhteiskunnallinen yhteenkuuluvuus ja solidaarisuus eivät jää pelkiksi tyhjiksi lauseiksi. Miten aiotte niiden sisältöä rikastaa? Toinen kysymys. On paras tai yksi parhaista keinoista taistella köyhyyttä vastaan on työllisyys, mutta on myöskin luotava tuloja. Viime vuonna hyväksyimme täällä mietinnön tästä aiheesta ja haluaisinkin tietää, mitä, mikä tilanne nyt on. Aiotte järjestää tästä myös lokakuussa kokouksen ja onko teillä tiettyjä aloitteita, jotka tähän tavoitteeseen vastaisivat? Kiitos Helmer, joka puhuu Kalmakin tilalla. Uh, thank you very much indeed. Puheenjohtaja, kiitoksia kovasti. Koordinaattorimme herra Sauronok ei nyt pysty olemaan tänään paikalla, joten puhun hänen sijastaan. Voisinko kiittää Rova Fedakia hänen esityksestään? Haluaisin myös osoittaa sympatiaa Puolaa kohtaan nyt 20 vuotta sen jälkeen, kun Soidarnosk-liike loppuun. Ne olette lukkiutuneet EU, EU, joka käy läpi pahinta talouskriisiään koko historiassa. Te, johd, te puhutte, että ratkaisu löytyy suuremmasta Euroopan uudesta, mutta eikö nyt olisi aika tunnustaa, että Eurooppahan sai meidät tähän sotkuun mukaan, joka jossa tällä hetkellä rämmimme. Eurooppa on ongelma eikä se ratkaisu, ja mitä enemmän Eurooppaa tulee, se pahentaa asioita eikä suinkaan niitä paranna. Te peräänkuulutatte sukupolvien välistä solidaisuutta, mutta uskoakseni tarkoitatte sitä, että enemmän jaetaan, jaetaan verovaroja. Te puhutte työn ja perhe-elämän yhteensovittamista, mutta taidatte puhua siitä, että pitäisi säädellä enemmän työlainsäädäntöä. Ja olemme nähneet millaista vahinkoa tämä aiheuttaa. Se vähentää kilpailukykyä, lisää työttömyyttä, se syrjii niitä vastaan, jotka tekevät työtä, mutta suosii niitä, jotka etsivät työtä. Siis siksi kutsunkin tätä työttömyysvaliokunnaksi. Puhutte äh, siviilikumppanuuksista käyttäkää tätä nyt aika varovaisesti, koska civil partnership-termi englanninkielessä tarkoittaa suhdetta samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä. Kuitenkin se konteksti, mihin, mitä te käytitte, niin näen vain, että puhutaan enemmän ja enemmän tällaista puhe pajoista. Oli amerikkalainen kommentaattori, joka sanoi, että meidän ei täytyy opettaa ruohoa kasvamaan, täytyy vaan saada kivet pois ruohikolta. Eikö se nyt aika tunnustaa, että me emme tarvitse uusia aloitteita, uusia järjestöjä, uusia veroja, uusia säädöksiä. On aika, että alamme vain ottamaan esteitä pois tieltä ja annamme sitten yritysten ja synnyttää menestyksekästä vaurasta taloutta. Kiitos. Ähm, Kiitos. Arvoisat ministerit, saatte puheenvuoron. Pyydän, että puhutte lyhyesti, koska täällä on vielä useita kollegoja, jotka haluavat teille kysymyksiä esittää. Vastatkaa siis yksittäisiin ja yksityiskohtaisiin kysymyksiin. Älkää sen enempää ruvetko puhumaan Puolan puheenjohtajakaudesta yleisemmin. Fedak voi aloittaa. Może zacznę od ostatniego pytania. Kto... No, ehkäpä aloitan vastaamalla viimeiseen kysymykseen. Yhteisvastuullisuudesta on todella esitetty tärkeä kysymys ja siitä, onko Eurooppa meidän ongelmamme. Kaksi vuotta sitten Puolan talouskasvu oli 7 prosenttia ja samaan aikaan työttömyysaste oli 20 vuoteen alhaisin. Me olemme eh, siis eläkeikää nostettiin ja nuorilla oli töitä. Yli 55-vuotiaat saivat töitä myös ja nyt me voimme kuitenkin odottaa, että tilanne muuttuu aivan täysin. Ihmiset menettävät työpaikkansa eikä se ole heidän oma vikansa. ihmiset näkevät, kuinka heidän oma yrityksensä joudutaan sulkemaan, niin perheillä ei ole tarpeeksi rahaa elämiseen. Tämä kaikki todennäköisesti keskittyy niihin ihmisiin, jotka ovat kaikista haavoittuneimpia työmarkkinoilla, sairaat, vammaiset ja iäkkäät eikö meidän sitten pitäisi hieman neuvotella yhteisvastuullisuudesta köyhien ja rikkaiden välillä tällaisessa ikävässä tilanteessa, mutta myöskin vammaisten välillä ja sukupolvien välillä. Ehkä tällä tavalla voisimme vastata näihin kysymyksiin ja pyrimmekin löytämään näihin kysymyksiin vastauksia ensi syyskuussa järjestämässämme konferenssissa. Nämä kysymykset esitämme myöskin työllisyys- ja sosiaaliasioiden ministereille. Kuitenkin täytyy pysyä tässä asianmukaisissa rajoissa. Sitten kun puhumme äitiyskorvauksia koskevasta direktiivistä, ensimmäinen kysymys koski sitä. Me vastaamme tähän, että äitejä on tuettava koska tällä tavalla he voivat yhdistää velvollisuutensa sekä kotona että työpaikoilla. Tämä kysymys on hyvin tärkeä koko EUn kannalta ja haluaisimme, että tämän direktiivin muutosta koskevat työt jatkuvat. Olisi hyvä päästä kompromissiin vaikkakin se tulee olemaan hyvin vaikeaa. Aiomme jatkaa kuulemista kaikkien sidosryhmien kanssa. Me haluamme taistella näiden asioiden puolesta epävirallisissa ministerikokouksissa, jotta voisimme tässä edetä, jotta voidaan saada aikaiseksi muutoksia, mutta kuten sanoin, tehtävä on vaikea. Sitten eläkkeistä ja niihin liittyvistä ongelmista. Puolan puheenjohtajakaudella on tarkoitus saada tästä valkoinen kirja – ja Unkarin puheenjohtajakaudella aloitettiin keskustelu eläkkeistä ja tämän valkoisen kirjan laadinnasta. Me kerroimme tuolloin, että jatkamme mielellämme näiden asioiden työstämistä valkoisen kirjan julkistamisen jälkeen. Olemme yhtä mieltä esitetyistä huomioista ja keskusteluista, joissa sanotaan, että eläkkeiden täytyisi olla vakaita, mutta myöskin sopivan tasoisia. Me aiomme käsitellä tarkasti kaikkia näitä ongelmia ja käsitellä tasapainoa eläkerahastojen välillä. Mutta tällaiset liialliset näiden puskurirahastojen liiallisesta käytöstä me myös haluamme keskustella. valkoinen kirja on tarkoitus julkaista marraskuussa ja hyvin mielellämme jatkamme tämän asian työstämistä ja jatkamme keskustelua myöskin kansallisella tasolla ja hyvin syvällisesti. konferenssien aikana aiomme käsitellä naisten tasa-arvoisuutta, sukupuolten välistä tasa-arvoa työmarkkinoilla ja erityisesti työelämän ja perheelämän yhteensovittamista. Puhumme myöskin samapalkkaisuuden periaatteesta, työoloista. Kaikkia näitä asioita käsittelemme keskusteluissamme. Katsomme, että Euroopan unionin perusperiaate on siis työntekijöiden vapaa liikkuvuus ja työntekijöiden tasavertainen kohtelu, niin on kuitenkin vaikea päästä yhteiseen kantaan, jotta saataisiin muutettua lähetettyjen työntekijöiden tai lähetettyjä työntekijöitä koskevaa direktiiviä. haluaisimme syventää hallinnollista työtä tuolla alalla. Ja odotamme tässä tietysti toimia Euroopan komissiolta. Odotamme myös komission kantaa asiasta. Jotta tätä hallinnollista työtä voidaan syventää ja ennen kaikkea työntekijöiden asemaa voidaan parantaa tämän hallinnollisen työn kautta. aiomme työstää komission aloitetta tässä asiassa. Teemme sen mielellämme. Kiitän teitä tuestanne, ystävällisistä huomioistanne liittyen näihin aloitteisiin, joita aiomme sukupolvien välisestä yhteisvastuullisuudesta ja köyhyyttä koskevasta yhteisvastuullisuudesta toteuttaa. Me jatkamme työtä toimielinten välillä ja jäsenvaltioiden kanssa, jotta voisimme saavuttaa Eurooppa 2020 strategiassa mainitut tavoitteet. Me tuemme lippulaivahankkeita, erityisesti tuemme köyhyyden torjuntaa koskevaa eurooppalaista foorumia siellä käsitellään myöskin sosiaalista syrjäytymistä. Me aiomme järjestää köyhyyden torjuntaa käsittelevän foorumin vuosikokouksen ja tulemme myös esittelemään kaikki tavoitteet, jotta tai tulokset, joiden kautta pääsemme Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin. Aiomme myös seurata tavoitteita kansallisella tasolla jatkuvasti. Sitten sukupuolten tasa-arvosta työmarkkinoilla. Meillä on tarkoitus järjestää kaksi hyvin tärkeää tapahtumaa. Ensinnäkin syksyllä jo kolmen vuoden ajan Puolassa on ollut tapana järjestää naiskonferenssi heidän yhteiskunnallisesta ja ammatillisesta asemastaan, heidän poliittisesta toiminnastaan. Ja tänä vuonna tämä tapahtuma on meille hyvin tärkeä, koska sillä on myös eurooppalainen ulottuvuus. Käsittelemme siellä myöskin ongelmia, jotka liittyvät tasavertaisuun, kohteluun ja syrjimättömyyden periaatteeseen ja samapalkkaisuuden periaatteeseen työmarkkinoille. Sitten kysymys valkoisesta kirjasta. Itse asiassa vastaushan jo tulikin. Yhteisvastuullisuus nuoria kohtaan. Miten voidaan auttaa niitä henkilöitä, jotka tukevat perheitä. Sosiaalinen tuki Lissabonin sopimuksen mukaisesti. Tämä on hyvin tärkeä aihe ja haluaisimme korostaa tässä toista painopistealuettamme, eli aktiivista Eurooppaa. Eurooppalaisia koskettaa työttömyys ja meidän täytyykin edistää työmarkkinoille pääsyä työmarkkinoilla heikommassa asemassa olevien ihmisten osalta. Kaikkia näitä asioita aiomme työstää ministerineuvostoissa ja muissa kokouksissa. Sitten palkoista. Ja asianmukaisista palkoista. Tästä järjestetään konferenssi, jossa käsitellään palkkoja eri jäsenvaltioissa ja palkkatasohan on jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan kuuluva ala. Puolassa pidämme erittäin tärkeänä sitä, että palkat ja erityisesti vähimmäispalkat eh, ovat sopimusten kohteena niin, että kolmikantaneuvotteluissa työmarkkinaosapuolten välillä on sopimus allekirjoitettu. Me olemme neljän vuoden, neljänä vuotena peräkkäin ministerikaudellani saaneet aikaiseksi sopimuksen, ja se oli ainut sopimus kymmenen vuoden aikana. Tiedän kuitenkin kokemuksesta, että että on hyvin vaikeaa ratkaista ongelmaa, jota koskaan ei ole ratkaistu. Eli se, miten voidaan samanaikaisesti säilyttää edistää työllisyyttä, mutta säilystää myöskin talouskasvu, kun kerran joudutaan julkista taloutta leikkaamaan. EPSKon kokouksessa aiomme ehdottaa, että valtiovarainministerit, hehän hyväksyivät tuon Eurooppa 2020 strategian. Ehkä he voisivat myöskin puhua työllisyysministereiden kanssa. Eli tämä on tärkeä kysymys. Miten voidaan samanaikaisesti säästää, mutta kuitenkin turvata työllisyys ja suhdanne tällä hyvin vaikealla hetkellä? Ehkäpä tässä kaikki. Euh, Voisinko pyytää, että puhutte mahdollisimman lyhyesti, koska muuten te ette enää saa kollegoiltani kysymyksiä. Aika loppuu kesken przewodnicząca. Do mnie właściwie skierowana była... Kiitos, puheenjohtaja. Täällä oli yksi ainoa kysymys, joka liittyi tähän globalisaatiorahastoon. Ideoita on aivan uusia ehdotuksessa, esimerkiksi sellainen, että että ähm, elin, elintarvikeapua rahoitettaisiin sillä tavalla, että sosiaalirahastosta nämä rahat äh, tulisivat ja mitä sitten globalisaation rahastoon tulee, niin ajatuksen mukaan äh, voitaisiin toimia sillä tavalla, että se laajennettaisiin myös maatalouteen. Kaikkien jäsenvaltioiden pitää kuitenkin pystyä tarkastelemaan näitä ehdotuksia mutta täytyy muistaa, että konkreettisia ehdotuksia ei edes ole olemassa. Tällä hetkellä tarkoituksenamme on se, että me ryhdymme katsomaan yksityiskohtia. No niin, jotta tämä keskustelu onnistuisi, niin pyytäisin, että jokainen kertoo kummalle ministerille kysymykseensä edistää. Rova Grun, teidän kysymyksenne on varmaankin Fedakille. Kenelle aiotte kysymyksen esittää? Am să-i eh, <clears throat> adresez o întrebare doamnei eh, Bien. Kiitos puheenjohtaja. Bienkovska. Täällä vain siksi, että kysymykset jakautuisivat tasaisemmin. Yes, uh, Mrs. Fedak. Okay. Um, yes, uh, specifically on electromagnetic niin erityisesti sähkömagneettisia kenttiä koskevasta direktiivistä, johon viittaisitte aiemmin. Oletteko, haluatteko, että sopimus saadaan aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä? Mehän olemme keskittyneet vain hyvin lyhyen ajan vaikutuksiin. Ja sitten nämä konferenssit vanhemmista ihmisistä. Voisitteko kertaa, kertoa, mitä ehkä teette väärinkäytösten suhteen, miten yritätte saada aikaiseksi horisontaalisen direktiivin syrjinnästä ja lopuksi et saa vastausta, jos kysyt kolme kysymystä. Olkaa järkeviä nyt. Meillä, meitä on niin paljon, että minuutissa esittää viisi kysymystä, ei saa vastausta keskittykää yhteen asiaan. Haluaisin nyt käyttää tämän puolitoista minuuttiseni. Sitten vähimmäispalkasta te, tai vähimmäistulosta. Te puhuitte vähimmäispalkasta ja siitä, että se on to, jäsenvaltioiden toimivaltaan kuuluva asia. Pitäisikö teidän mielessänne myöskin jäsenvaltioissa määrittää vähimmäistulo? Sehän on hyvin tärkeä asia sosiaaliturvan kannalta. One minute and... Herra Kosa, puolitoista minuuttia. Mielellään yksi kysymys, kiitos. To, to whom is your question? Kenelle aiotte kysymyksen esittää? Euroopan sosiaalisen no, tätä sosiaalis alapokro. Kysymykseni on tarkoitettu. Niin, tai voinko kysyä Euroopan sosiaalirahastosta? Voinko siis kysyä sosiaalirahastosta? Yksi erityinen kysymys. Olen erittäin iloinen siitä, että puheenjohtaja valtio Puola haluaa tähän asiaan pureutua, koska kyseinen väline on loistava tilaisuus luoda yhtäläisiä mahdollisuuksia tasa-arvoa Euroopassa. Joten minä itse vammaisena haluan sanoa, että noin 4 prosenttia tähän mennessä on käytetty vammaisiin, ja tämä on varsin matala osuus. Mietinkin, miten tällainen epätasapainotekijä voitaisiin korjata teidän kaudellanne. Pyytäisin, että kerrotte minulle, esitättekö kysymyksenne rouva Fedakille vai hänen kollegalleen. Muuten ei ole mahdollista vastata kaikkiin kysymyksiin. Seuraavaksi rouva Könch. Kenelle kysymyksenne on? Saatte siis puheenvuoro myöhemmin. Rouva Estrella. Muito obrigada, Sra. Presidente. A minha pergunta é à Sra. Fedak. Kiitoksia. Kysymykseni on Rova Fedakille. Minä halusin sanoa, että Euroopan parlamentin esittelijänä, mikä koskee vanhempainlomadirektiiviä, minulla on hyvin suuria odotuksia Puolan puheenjohtajakaudelle sen suhteen, mitä he ovat tekemässä. Meillä on ollut kokous ministereiden kanssa ja myöskin komissaari Redingin kanssa. Tasa-arvoasiain valiokunta on esittämässä suuren, suullisen kysymyksen täysistunnossa tästä asiasta sillä tavalla, että neuvosto pääsisi eteenpäin tässä hyvin tärkeässä asiassa ja nimenomaan sillä tavalla, että parlamentti saisi vastauksen kysymyksiinsä. Minä haluaisin tietää, miten me voisimme tehdä yhteistyötä Puolan puheenjohtaja, puheenjohtajan kanssa näistä tärkeistä kysymyksistä. Kaikki tällaiset nämä menettelyt, joita parlamentti on hyväksynyt, niin ehkä me voisimme päästä sopuun sillä tavalla, että ottaisimme, tai kun otamme huomioon nyt tämän vaikean tilanteen kuitenkin, missä elämme, haluaisin kysyä teiltä, että mitä te odotatte meiltä? Sitten Thomas Mann. Äh, Sie haben gesagt, eine Ihrer Prioritäten niin, te sanoitte, Rova Feräkke, että eräs tärkeimmistä asioista on tämä vanhuksiin kohdistuva asia. Minä haluan sukupuolten välistä tasa-arvoa ja tämä johtaa siitä, että meillä oli aktiivisen ikääntymisen vuosi vuonna kaksi, tai tulossa 2012. Kysymys on, että mihin vanhemmat ihmiset työllistyvät onko kysymyksessä joitakin kiintiöitä ja miten me voimme toimia siten, että vanhoilla ihmisillä oleva tieto eh, tulisi käyttöön. Ei sillä tavalla, että nuoret syrjäytetään ikääntyneempien tieltä, vaan että saadaan integroitua molemmat. Toinen sitten on tämä eh, sosiaalinen vuoropuhelu. Jos eh, muut maat eh, tulevat tähän mukaan. Mitä te tarkoitatte? Te sanoitte, että asiat voidaan ratkaista neuvotteluilla ilman mielenosoituksia. ilman mielenosoituksia. Työntekijät ja työnantajat eh, neuvottelisivat keskenään. Ja jos tulee, jos teiltä tulee ehdotuksia, niin me kyllä voimme tukea teitä siinä. Sitten herra Kristensen. Fru Fedak, eh, Kiitoksia. Fedek. Eräs tärkeä asia on tässä viranomaisrooli ja se, kuinka politiikat pannaan täytäntöön. Hyvin usein sos- työmarkkinaosapuolet ovat tässä kyseessä ja haluaisinkin kysyä, että mitä mieltä te olette työmarkkinasosiapuolten roolista? Merci, y compris votre Kiitos myös siitä, että puhuitte niin lyhyesti. Sitten Stephen Hughes. Um, minister... Kiitoksia puheenjohtaja. Ministeri Pedak, työntekijän lähettämisestä. Jos ymmärsin teitä oikein, hetkissä nyt niin te sanoitte, että täytäntöönpanodirektiivi riittää ratkaisemaan ongelmat joita tuomioistuimen päätökset ovat herättäneet. Olemme todellakin eri mieltä tästä asiasta. Meistä ta- täytyy tarkistaa direktiivi, jos olette tietoinen tilanteessa, tilanteesta, joka Ranskassa on tällä hetkellä tiedätte, että yritys, joka käyttää EDFää alihankkana, on rakentamassa ydinvoimalla. Atlanko-yritys on rekisteröitynyt Irlantiin ja sen postipaikka on Kyproksella, sitten se toimii Puolassa, Unkarissa, Portugalissa, toimii siellä ilman kunnollisia työsopimuksia ja työntekijöiden työolot ovat varsin huonot. Meissä täytyy kyllä tarkistaa tätä direktiota ja varmistaa, että työntekijät, jotka haluavat yhtäläistä kohtelua, koskee, tämä koskee, tai yhtäläinen kohtelu myös lähetettyjä työntekijöitä. Toivottavasti pohditte asiaa vähän tarkemmin ja vedätte oikeat johtopäätökset. Arvoisa ministeri, nyt saatte vastata ja toivon, että puhutte mahdollisimman lyhyesti. Anteeksi, että leikin tässä nyt tällaista poliisia, mutta se on minun tehtäväni. Olkaa hyvä. Rozpocznę od pytania, czego oczekujemy od parlamentów. Aivan aluksi vastaan kysymykseen, joka koskee odotuksiamme liittyen parlamenttiin ja äitiyttä koskevaan aloitteeseen. Mehän jo alussa sanoimme, että me olemme tietoisia siitä, että neuvotteluosapuolilla on hyvin erilaiset kannat tähän asiaan ja on hyvin tärkeää, että pääsemme tästä umpikujasta. Me olemme myös sitä mieltä, että ratkaisu on hyvin tärkeää löytää Euroopan sosiaalipolitiikan suhteen ja siksi me aiomme työskennellä direktiivin muutosehdotusten parissa on neuvotteluja ja keskusteluja käynnissä kaikkien sidosryhmien kanssa ja tavoitteena on saada aikaiseksi sellainen teksti, joka voidaan hyväksyä yksimielisesti. Niin kauan kuin, tai kun sosiaalipolitiikkaa toteutetaan ja on toteutettu, niin jäsenvaltiot ovat toteuttaneet samanlaista sosiaalipolitiikkaa suunnilleen, mutta hyvin eri tavoin. Tarkoitus on ollutkin yhdenmukaista lähestymistapoja, ja me aiommekin tätä yrittää. Ensinnäkin kehotamme ministereitä keskustelemaan hyvistä käytänteistään ja kokemuksistaan, ja uskomme, että tällä tavalla voidaan avata, kääntää uusi sivu Minusta vaikuttaa siltä, että jotta tässä asiassa päästäisiin kompromissiin, niin sekä parlamentin että komission pitäisi osoittaa joustavuutta. Joka tapauksessa näiden keskustelujen jälkeen, tai kun olemme keskustelleet ministereiden kanssa, niin yritämme päästä kompromissiin. Me luotamme hyvään ja hedelmälliseen yhteistyöhön Euroopan parlamentin kanssa, jotta tämä kompromissi olisi mahdollinen. Tunnen oikein hyvin tapauksen, joka täällä mainittiin. Työntekijät työskentelevät epä, epätasa-arvoisissa oloissa tämän ketjun alaisuudessa, esimerkiksi Ranskassa. Ja on ymmärrettävä, että jotkut haluavat vähentää kustannuksiaan, jotta olisivat kilpailukykyisiä, siis työntekijät, mutta on myös työntekijöitä, joille pitäisi taata kunnianarvoiset ja tasavertaiset työskentelyolot riippumatta maasta, jossa työ tapahtuu. Me yritämme siis käydä myös tämän ongelman kimppuun sitä kautta, että käymme työmarkkinaosapuolten kanssa vuoropuhelua. Työnantajien ja työntekijöiden välinen sopimus voisi mahdollistaa ratkaisun tällaisiin ongelmiin. Ja jos nuo osapuolet keskenään löytävät yhteisen ratkaisun, jonka kumpikin osapuoli voi hyväksyä, niin siitä se voisi toimia perustana sille, että saamme parannuksia alalla aikaiseksi. Sitten esitettiin kysymys ikäihmisten syrjinnästä. Järjestämme ministerikokouksen tästä aiheesta ja käsittelemme siellä Puolan puheenjohtajakauden painopistealueita. Käsittelemme muun muassa väestön muu kehitystä ja väestörakenteen muutosta siis. Miten sitten voisimme taata työllisyyden jatkumisen hieman iäkkäimmille ihmisille – ja aiomme kehottaa jäsenvaltioita käsittelemään näitä kysymyksiä strategisesta näkökulmasta. Sehän olisi kaikkien etu, että pidettäisiin vanhemmat ihmiset, ikäihmiset töissä. Haluamme ikäihmisten työllisyyttä koskevan suunnitelman, siitäkin on tarkoitus keskustella. Ja näkökulmasta riippumatta väestörakenteen muutoksen osalta Euroopassa on aivan selvää, että tietyn ikäisten ihmisten työllisyysongelmia ei ratkaista yhden puheenjohtajakauden aikana. Se vaatii useamman. Kuudessa kuukaudessa täytyy yrittää keskittyä syrjintäongelmiin. Nämä ihmiset kokevat syrjintää tietyn iän saavutettuaan. Sitten sähkömagneettisista kentistä. Varapuheenjohtaja tästä esitti kysymyksen. Olemme laatineet direktiiviehdotuksen, tai siis komissio on antanut tämän direktiiviehdotuksen kesäkuussa tänä vuonna. Ja Puolan puheenjohtajakauden aikana aiomme neuvostossa aloittaa tämän direktiiviehdotuksen käsittelyn. Voin kertoa teille jo nyt, että 15. ja 20. heinäkuuta sosiaaliasioiden työryhmä, joka siis tätä asiaa käsittelee, kokoontuu ja työstää tätä kysymystä. Työskentely jatkuu sitten taas syyskuussa tämän direktiivin osalta haluaisimme edistyä mahdollisimman paljon loppuvuoden aikana. Toivomme, että tätä asiaa käsitellään sosiaalipolitiikan ja työllisyyden neuvoston kokouksessa syyskuussa – ja jos kaikki menee hyvin, niin ehkäpä saamme jonkinlaisen edistymiskertomuksen tai sopimuksen joulukuuhun mennessä yleisestä lähestymistavasta. Mutta tietysti kaikki riippuu työryhmän kokousten tuloksista. Työryhmä kokoontuu siis heinäkuussa ja syyskuussa. Sitten vähimmäispalkasta ja vähimmäistulosta. Nämä kysymykset kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltaan, ottaen kuitenkin huomioon sekä työntekijöiden että työttömien kansalaisten liikkuvuuden. On esimerkiksi eläkeläisiä, jotka päättävät eläkkeelle jäätyään lähteä viettämään eläkepäiviä johonkin muuhun maahan kuin omaan maahansa. Meidän näkemyksemme on se, että ihmiset, jotka ovat työskennelleet ja maksaneet eläkemaksunsa jossakin jäsenvaltioissa, niin heitä pitäisi suojata syrjimättä missä tahansa Euroopan maissa. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Tämän valiokunnan muistiokirjo, tämä hautaan marmoriin. No niin, sitten te eh, ensimmä, vastaatte myöhemmin. Ensin Blom ja sitten Skibleska. Kiitos. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kysyä Rova Bienkovskalta Euroopan sosiaalirahastosta. Onko se tärkeä väline, kun pyritään uudistamaan työllisyysmarkkinoita? Haluaisin esittää teille kysymyksen. Oletteko te sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahasto voisi keskittyä investointeihin, jotka kohdistuvat koulutukseen, ammattikoulutukseen, uusiin pätevyyksiin, joita niin kipeästi kaivataan, jotta saataisiin älykästä kestävää kasvua aikaan. Kiitos. Si, Madame Skridlevska. Kiitos ja sitten Skriplevska. Eh, pani minister, dva krutke. Rouva ministeri, kaksi lyhyttä kysymystä, koska meillä ei ole paljon aikaa. Komission tiedonannossa monivuotisesta rahoituspuitteista. Täällä puhutaan tuesta köyhille ihmisille Euroopan sosiaalirahastosta. Mikä on Puolan kanta tähän? Toinen kysymys onko teidän mielestänne hyvää ja tehokasta toimintaa, se mitä globalisaatiorahastosta harjoitetaan? Kiitos ja sitten Rova Moran. Hänhän on esittelijämme sosiaalirahaston asiassa. Olkaa hyvä. Tout à ymmärsin, että pystyin saatoin täsmentää vielä yhtä kysymystä, kysymystä koskien sähköisiä sähkömarkkinakenttiä. Niin, arvoisa ministeri, sosiaalirahastosta vielä. Kuinka te aiotte täsmällisesti ottaen tehdä työtä sitä vastaan, että ihmisillä ei ole koulupätevyyttä, työllisyyspätevyyttä, näin heidät suljetaan lopullisesti pois työmarkkinoilta, jos näin käy. Ja toiseksi, miten haluatte auttaa meitä, jotta voimme Euroopan tasolla varmistaa, että alhainen koulutustaso ja pätevyys tai ihmiset, joilla on alhainen pätevyys, heitä, he, he voisivat kouluttautua paremmin ja voisivat saada näitä uusia työpaikkoja. Kiitoksia. Herra Gutierrez, kenelle aiotte kysymyksenne esittää? Alors, Madame Selvä. No sitten Jacka. Przewodnicząca. E, ja chciałam zadać pytanie do pani minister Bieńkowskiej. Otóż... Minä haluaisin ministeri Bielkovskalle tämän kysymyksen esittää. Te halusitte osoittaa tällaista alueellistamiskonseptia sosiaalirahastoon. Onko jotakin hyvää kokemusta, hyvää kokemusta siitä, miten, miten ESF-rahoja käytetään, Euroopan sosiaalirahaston rahoja? Ja minkälaisia perusteluja on sille, että sosiaalirahasto tällä tavalla muutettaisiin. Sitten Koslovskin kysymykseen, joka oli ministeri Ferakille. Przepraszam, Bienkowski. To pani minister Bienkowski. Tak, przepraszam. Tietenkin e, ministeri Bienkowskalle. Kovslovskilta kysymys Bienkovskalle. Eh, miten sitten eh, voidaan 2011 vuoden loppuun mennessä, saavatko alueet tarpeeksi tietoa, jotta sopimuksia voidaan ruveta neuvottelemaan? Kiitos ja sitten herra Darden, kenelle kysymyksenne on selvä. No niin, nyt ministeri saa vastata näihin kysymyksiin. Kiitoksia ja Kosak. Olen täysin samaa mieltä teidän kanssanne. Mekin olemme sitä mieltä, että kun on kyse vammaisten osallisuudesta sosiaalirahaston ohjelmiin ja rahoitukseen, heidän osuutensa on aivan riittämätön. Me olemme sitä mieltä, että Euroopan sosiaalirahaston täytyy voida paremmin kohdentaa toimintansa, suuntautua paremmin. Niin kuin aikaisemminkin sanoin, Tarvitaan laajaa keskustelua sosiaalirahaston toiminnasta ja sen rahoituksen keskittymistä. Meidän kaudellamme tulemme ponnistelemaan sen eteen, että voimme paremmin suunnata rahaston toimintaa, jotta myös vammaiset hyötyvät siitä jatkossa. Kaudellaan Puola tulee pohtimaan myös sitä, voitaisiinko vieläkin jotakin tämän suuntaan saada aikaan, mutta tämänhetkisen budjetin rajoissa voin viitata Puolan oman kokemukseen hiljattain. Olemme juuri tästä aiheesta keskustelleet ja meidän mielestämme äh, vammaisten osuus äh, äh, sosiaalirahastotoiminnassa on liian vähäistä. Sitten Rova Plamin ja muiden te edustajalta tässä mukana. Yritän vastata näihin kaikkiin kysymyksiin, mitä tulee Euroopan globalisaatiorahastoon ja elintarvikeapuun. Niin kuin aikaisemmin sanoin, tämä on aivan uusi kysymys. Ensinnäkin pitää pohtia sitä, onko tämän tyyppinen toiminta sellaista, jota voidaan rahoittaa Euroopan sosiaalirahastosta sen tämänhetkisessä muodossa. Joten puheenjohtajavaltion pitää kyllä käsitellä tätä kysymystä. Mitä sitten tulee Euroopan globalisaatiorahaston, niin kuin minä jo aikaisemmin sanoin, me haluamme kaikki yksinkertaistaa varojen hakemista ja saantia ja vähentää tätä byrokraattista tietä siitä, kun hakemus jätetään siihen asti, kunnes sitten varat vapautetaan. Komission ehdotus sen tiedonannossa ei vastaa täysin tähän, näihin vaatimuksiin. Näin ollen näitä kysymyksiä ja ongelmia pitää vielä käsitellä ja tulemme pohtimaan kysymystä. Sitten Rova Jasobieskan kysymys sosiaalirahaston alueellisesta ulottuvuudesta, niin kuin kaikessa kohesiopolitiikassa. Vain tällainen alueellinen eriyttäminen, sitä sopeutetaan erilaiset julkiset varat tarpeisiin, jotka liittyvät tietyn alueen tarpeisiin. Se on ainoa keino, jonka kautta kyseinen alue voi käyttää potentiaal- varoja ja vähentää näitä eroja. Me tiedämme, että sosiaalirahaston kohdalla Tämä aihe pitää ottaa käsittelyyn, laatia indikaattoreita, jotta sitten voidaan mitata tuloksia, koska tämä on aika arkaluontoinen kysymys niin puolelle puheenjohtajavaltiona kuin muillekin. Tämä kokous, joka pidetään syyskuussa, tulee olemaan aivan erityisen merkittävä. Vielä tästä alueellisesta ulottuvuudesta. Me haluamme saavuttaa mahdollisimman monet, jotka tätä tukea tarvitsevat. Viittaan jälleen Puolan esimerkkiin, mutta tämä tulee tavallaan ohjaamaan meitä Euroopan sosiaalirahaston kohdalla. Me haluamme on saavuttaa henkilöt ja yritykset, jotka kaikkein eniten tätä tarvitsevat paikallisella tasolla. Sitten kahden edustajan tekemiin, tekemiin kysymyksiin siitä, että luotaisiin työpaikkoja ja koulutusta. Euroopan sosiaalirahasto tässä mielessä tietenkin omaa suurta kokemusta. Ja niin kuin jo tänään olen sanonut, meillä on ehdoton prioriteettikysymys, että tällaiset harjoittelujaksot toteutuvat ja ne ovat tehokkaita vain silloin ja tuloksellisia vain silloin, kun on kyse sellaista toiminnasta, että toiminta keskitetään rajoitettuun ryhmään ja harjoitteluun liittyy myös alueellinen ja temaattinen ulottuvuus. Haluamme liittää tämän toiminnan kansallisiin uudistusohjelmiimme ja tässä mielessä on kyse, että keskustellaan tehokkuudesta. Euroopan sosiaalirahaston kohdalla tämä on aivan ratkaisevan tärkeä asia. Varsin usein sitä arvostellaan, siis tätä tuloksellisuutta ja tehokkuutta virastossa. Meistä voimme kyllä korostaa tätä rahastoa ja tehdä sitä näkyväksi hyvin tuloksin, mitä tulee työpaikkojen luontiin. Sitten herra Koslovskin kysymykseen seuraavaksi. Toistan, mitä jo sanoin tänään aluekehitysvaliokunnassa. On aivan mahdollista, jos yleiset säännöt ja asennukset koskien eri rahastoja, joita sitten syyskuussa esitetään, niin on aivan mahdollista, että kautemme lopulla joulukuussa näissä erittäin tärkeissä opetuksessa kysymyksissä, että kaikki näistä asioista voitaisiin jo keskustella. Tämä on mukana meidän estyslistallamme, joka on laadittu myös Kyproksen ja Tanskan puheenjohtajavaltioiden kanssa. Me haluamme, että kaikkien kiireellisimmät kysymykset, työhön ryhtyminen, operatiiviset ohjelmat, näistä kaikista asioista pitää voida ensinnä keskustella vielä meidän kaudellamme. Kyse on siis ohjelmien laadista siitä, että keskitetään määrärahoja, otetaan huomioon suhteellisuus, mitä tulee vielä sosiaalikehitysrahoitukseen, sosiaali- rahastoon, niin silloin pitää rajoittaa tämä toiminta. Kiitoksia. Kiitos. Sitten viimeinen kysymyskierros. Rova Kuntz taisi jo lähteä pois. Sitten Steinruck ja sitten Darosa. Frau Ministerin Fedak. Ministeri Fedak, minä haluaisin palata siihen kysymykseen, joka täällä jo eli, oli esillä. Minä olin pari viikkoa sitten sitten Flamavillessa työmaalla sosiaalidemokraattisten kollegoiden kanssa. Ja kun me katsoimme näitä työoloja, niin ne olivat todella katastrofaaliset. Työntekijät kertoivat, että mm, e, e, työnantaja on tehnyt veropidätykset ja muut, mutta ei, ei kuitenkaan ollut selvää, mihin ne menivät, eivätkä sairaan, sairausvakuutusasiat olet kunnossa. Uskotteko, että tällaiset ongelmat voidaan ratkaista vai oletteko enemmänkin sitä mieltä, että täytyy olla, olla siis lainsäädäntötoimia, joilla lähetettyjen työntekijöiden direktiiviä muutetaan? Tämä koskee koko Eurooppaa. Minä uskon, että kesän jälkeen monenlaisia uusia vastaavia esimerkkejä on Saksasta ja muualta, ja tällaiset eivät välttämättä auta työmarkkinaosapuolia. Merci, Monsieur Dorosa. Kiitos Dorosa ja sitten Darden. Uh, thanks very much. Um, um... Kiitoksia arvoisa ministeri Perak. Kysyisin teiltä yleishyödystä sosiaalista palveluista. puolelle tärkeä kysymys kaudellaan on kohesio, mutta sosiaalinen syrjäytyminen tai sosiaalinen osallistuminen on avainasemassa, kun ajatellaan kohesiota. Ja sosiaaliset palvelut ovat tärkeitä, mutta minkälaista viittausta ohjelmassa ne ei ole yleishyödyllisiin sosiaalisiin palveluihin kuitenkaan. Vielä viime viikolla Euroopan parlamentti hyväksyi ehdotuksen siitä, että pitäisi olla tällainen foorumi yleishyödyllisistä sosiaalista palvelusta. Aikooko Puola kaudellaan ainakin aloittaa ongelman tätä ohjelman, tai siis suunnitella tällaisen foorumin järjestämistä. Kiitoksia. Kiitos Darden ja sitten Gutierrez Prest. Merci, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Arvoisa ministeri, palaisin hieman köyhyyden torjuntaa käsittelevään foorumiin. Ensinnäkin olen iloinen siitä, miten tärkeänä pidätte kyseistä foorumia ja siitä, että haluatte aloittaa keskustelun Krakovan yleissopimuksen puitteissa ja konferenssissa, joka järjestetään joulukuussa. Tämä kysymys koskee kahta ministeriä. Elintarvikeapuun täytyy löytää ratkaisu erityisesti kaikkein köyhimpien kohdalla. Myös muut poliittiset, sosiaalipoliittiset asiat ansaitsevat ratkaisun. Palaan vielä tähän foorumiin. Tästä pitäisi Krakovan konferenssissa äänestää ja erityisesti vähimmäistulosta olen ollut huomaamivani myönteistä, myönteistä suhtautumista tähän asiaan. Horisontaalinen syrjinnänvastainen direktiivi on saatava eteenpäin. Tällä hetkellä se on ilmeisesti jumittunut neuvostoon. Kiitos Gutierrez Kioto ja sitten Rouva Moran. Gutierrez ensin. Gracias, presidenta, y gracias también a la señora. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia ministeri Fedakille tästä läsnäolosta täällä joukossamme. Teillä varmaankin on sellainen näkemys, että solidaarisuutta tarvitaan, jotta päästään tästä kriisistä. Ei ole kysymys pelkästään politiikasta, vaan tämä on asia, joka liittyy meidän lähestymistapaamme. Se, mitä tässä aluksi sanoitte, niin te kerroitte, että te pidä sosiaalisista konflikteista, jotka ilmenevät mielenosoituksena. Miksi ihmiset sitten osoittavat mieltään? Minä uskon, että solidaarisuutta tarvitsemme myös mielenolosuhteen suhteen, koska hehän ovat itse asiassa työntekijöitä. Monet ihmiset eivät todellakaan ymmärrä, että miksi ne ratkaisut, jotka kriisin takia on tehty, niin miksi ne ovat sellaisia, koska ihmiset eivät eh, tätä kriisiä ymmärtäneet alun perinkään. Me tarvitsemme parempaa, kunnianhimoisempaa politiikkaa työllisyyssektorilla Euroopassa. Ja kaikkein haavoittuvimmat ihmiset yhteiskunnassa, jotka eivät löydä työtä, tarvitsevat apua. Vammaiset, ikääntyneet. Ja mitä, mitä te aiotte tehdä tällaisten haavoittuvimpien ihmisten työllistymisen eteen? Merci, Madame la Présidente. Kiitos puheenjohtaja. Varapuheenjohtajan kysymykseen liittyen tehän vastasitte siihen, että sähkömagneettisista kentistä niin, että haluatte saada ratkaisun aikaiseksi ensimmäisessä käsittelyssä. Mehän olemme hyvin kaukana tästä vielä, mutta tiedämme, että takaraja on asetettu huhtikuulle. Haluaisimmekin tietää, Äh, miten suhtaudutte tämän teknologian käyttöön terveydenhuoltoalalla? Mikä on Puolan kanta tähän? Tiedämme, että 2004 kiertokirjeessä äh, suljettiin sähkömagneettiset kentät pois. Toinen kohta, jota haluan korostaa, on se, että että tämä aikataulu, jota nyt noudatamme, on aika mahdotonta toteuttaa ja näin ollen on hyvin vaikea päästä tulokseen ensimmäisessä käsittelyssä. Sitten ministeri, olkaa hyvä. Odpowiadając jeszcze raz na kwestię tego, co wydarzyło się we Francji. E, niin, vastaan vielä kerran tähän kysymykseen liittyen siihen, mitä Ranskassa on tapahtunut työpaikoilla. Kun minä sanoin, että jopa siinä yhteydessä, kun direktiiviä uusitaan, niin olisi hyvä, jos työmarkkinaosapuolet sopivat siitä, minkälaisia mahdollisia muutoksia direktiiviin on tehtävä. Näin voimaan saattaminen olisi helpompaa. Millä tavalla direktiivi varmistaa sen, että työmarkkinat järjestetään paremmin? Ei ole kysymys pelkästään virheestä nykyisessä direktiiviehdotuksessa, mutta on kysymys sellaisista tapahtumista, joita on seurattava. jos joku tekee tällaiset pidätykset palkasta eikä sitten maksa niitä viralliseen rahastoon tai sellaisen, sellaiselle taholle, mikä on siihen tarkoitukseen, niin tämähän on laitonta toimintaa ilman muuta. Tässä pitäisi sitten lain kooron puuttua tilanteeseen ehkä tämä uusi direktiivi ratkaisisi osan. Kun minä puhun siitä, että työmarkkinaosapuolet osallistuisivat neuvotteluihin, niin minä tarkoitan sillä, että yhteinen kanta pitäisi saada sovittua sillä tavalla, että kilpailukyky säilyy ja että työntekijöiden oikeuksia kunnioitetaan. Tällaista keskustelua pitäisi työmarkkinaosapuolten välillä käydä. Ja me luotamme, että sitä tulee olemaan. Mitä, se, mitä sitten näillä mielenosoituksilla tarkoitin, josta aikaisemmin puhuin? Puhuin sellaisista tilanteista, jossa ratkaistaan näitä sosiaalisia ongelmia, kansallisesti ja Euroopan tasolla. Jos tässä siis epäonnistutaan, niin silloinhan ihmiset lähtevät kaduille. Euroopan unionissa ei tehdä tarpeeksi, jotta hedelmällistä vuoropuhelua käytäisiin työmarkkinaosapuolten kesken. Ja juuri tällaisissa tilanteissa ihmiset ryhtyvät protestoimaan ja osoittamaan mieltään. työmarkkina-osapuolten pitäisi puhua mahdollisimman selkeästi ja avoimesti sillä tavalla, että niiden välinen sopimus olisi sosiaalisten sopimusten perustana. Minkälaisia syitä tähän olisi, on aivan selvää, että kaikkien pitää jakaa kriisin seuraukset myöskin rahoituslaistosten. Tässä on aivan perustavanlaatuisista oikeudenmukaisuudesta kysymys. Joskus päätökset, joita tehdään, ovat vaikeita, mutta kuitenkin tasapuolisuudesta on huolehdittava ja siksi tällainen sosiaalinen vuoropuhelu on tarpeen. Jokainen työntekijäryhmä saa mennä lakkoon osoittaakseen näkemyksiään, mutta on paljon parempi, jos yhteinen sopimus on olemassa etukäteen ja sen avulla vältetään tämän tyyppisiä tilanteita. Täytyy katsoa, jos me voimme päästä sopuun jollakin tavalla, koska tällä tavalla kriisin vaikutukset jakautuvat kaikkien kannettaviksi. Sitten köyhyys, siitä puhutaan ainakin kahteen otteeseen. Tämä foorumi köyhyyttä vastaan, se on oleva tärkeä konferenssi 17. ja 18. lokakuuta. On tarkoitus tarkastella sitä sitten, miten sosiaalisen syrjäytymisen päätöksiä on pannaan täytäntöön. Me toivotamme todellakin kaikki parlamentaarikot Krakovaan osallistumaan tähän konferenssiin. Sitten ennen sähkökenttiä, niin täällä sähkömagneettisten kuvausten kysymys. On tarkoitus huolehtia kaikkien työntekijöiden turvallisuudesta – me käymme neuvotteluja, jotta saamme lopputulokseksi sen, että kaikki työntekijät, jotka sähkömagneettisille kentille altistuvat, saavat suojelua. On mahdollista saada jotakin aikaiseksi hyvällä tahdolla ennen joulukuun ministerikokousta. Kiitos. Kiitos. Aha, jeszcze kwestii usług. Kiitoksia tästä kysymyksestä. Że wszystkie... Koskien sosiaalisia yleishyödyllisiä palveluita. Tässä me voimme nähdä, että kaikki osapuolet, palveluiden tarjoajat, palveluiden käyttäjät, jäsenvaltiot, kaikkia näitä osapuolia kiinnostaa, että kyseiset palvelut ovat laadukkaita. Tähän liittyy vaihtoehtoiset puitteet, suuntavivat, joissa kerrotaan, kuinka saadaan aikaan laatua, kuinka määritellään laatustandardit ja kyseinen aloite kuuluu strategiaan, joka kattaa myös sosiaalisten hankkeiden rahoituksen. Sitä paitsi EPSCO-neuvosto on hyväksynyt tämän tekstin vuonna 2010 tässä yhteydessä. Kyseiset suuntavat hyväksyttiin neuvoston päätelminä. Sitten tullaan järjestämään foorumi yleishyödyllistä palveluista. Tämä tarkoittaa sitä, että me osallistumme kyseisen foorumin, tai foorumin valmisteluun, joka sitten pidetään ensi vuonna. Ja kutsummekin teidät osallistumaan myös näihin valmisteluihin, tietenkin, tietenkin itse foorumiin myös. Hyvät ministerit, onneksi meillä on muitakin mahdollisuuksia ja tilaisuuksia vielä puhua näistä asioista. Kuten kollegani, niin toivotan teille paljon onnea ja menestystä työhön. Parlamentti ja tämä valiokunta ovat tällä vaikealla hetkellä tukemaan puheenjohtaja kautta, jotta voisitte oman tehtävänne hyvin hoitaa. Kiitos oikein paljon. Ehm, pendant que les, les ministres nous quittent, je voudrais... Sillä välin kun ministerit poistuvat salista, niin haluaisin eh, antaa puheenvuoron Rova Schirlingille. Käsittelemme tarkistuksia jotka koskevat sisämarkkinavaliokunnan mietintöä julkisten hankintojen uudistamisesta, eli Julie Girling, kohta seitsemän esityslistallamme. Rova Girling, olkaa hyvä. Madame girling Euh... Autant pour moi, excusez-moi, je me suis... Anteeksi, minähän erehdyn tässä nyt aivan täysin. Ennen kuin menemme rouva Görlingin kohtaan, niin pitää käsitellä kohta viisi koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämisestä. Pyydän anteeksi rouva Hirschiltä ja hän saa nyt esitellä tarkistuksia. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Zuerst einmal, äh, Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia myös varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä tämän asian kohdalla. Meillä oli viime viikolla Strasbourgissa kokous ja me olemme saaneet hyvin monia tarkistuksia. 125 eh, kappaletta. Ne olivat erittäin hyviä ja ne olivat hyvin laajoja yksityiskohtaisia tarkistusehdotuksia. Ja meillä onkin tässä hyvin tärkeä aihe. Nämä koulun keskeyttävät eh, lapset ovat eh, hyvin tärkeä kysymys. Me olemme yrittäneet näitä yhdistellä näitä tarkistuksia. Yli 50 onnistuttiin yhdistämään kompromissiehdotuksiksi ja nekin te näette täältä papereista. Täällä on saatu kaikkien puolueryhmien tuki näiden kompromissien taakse. Ja myöskin tarkistusten tekijät ovat hyväksyneet ne. Näin ollen me olemme tehneet hyvin paljon yhteenvetoja ja, ja olemme poistaneet sellaisia asioita, jotka ovat päällekkäisyyksiä. Olemme voineet niitäkin yhdistää. Tietenkin tämä on johtanut siihen, että monet kohdat ovat tulleet paljon pitemmiksi kuin aikaisemmin, mutta kuitenkin, kuten sanoin, tämä on niin tärkeä aihe, että on hyvä lähettää signaali jäsenvaltioille – tältä meidän puoleltamme, että tämä on Euroopalle tärkeä asia. Olen hyvin iloinen, että sen tyyppisiäkin tarkistuksia tuli, jossa puhuttiin näistä toimintasuunnitelmista, joita eri maissa on. Ja vielä on sanottava niin, että valitettavasti meillä ei ole toimivaltaa tässä kysymyksessä, sillä se on jäsenvaltioilla itsellään. Olen hyvin iloinen, jos sitten jäsenvaltiot ja komissio voivat vuoden kuluttua kertoa siitä, että onnistunutta kehitystä on tapahtunut. Täällä on täydennys, jossa viitataan, viitataan lisäyksiin. Tämä tietenkin liittyy rahoituspuoleen ja tiedämme, että koulutusbudjetit ovat eräissä maissa joutuneet leikkauksen kohteeksi kriisin myötä. Sekin on hyvin tärkeä asia muistaa. Ja asia on mukana kompromississa A. on hyvin tärkeää, että me lähetämme sellaisen viestin, että jäsenvaltiot kiinnittävät tähän asiaan huomiota. Sitten täällä on romaneista erityisiä seikkoja otettu esiin, liittyy siihen, mitä parlamentti on viime aikoina tehnyt, eli käsitellyt romanien asioita. Me olemme päättäneet tiettyjä asioita ja on hyvin loogista ja johdonmukaista, että näissä yksittäisissä mietinnöissä kantamme romanien suhteen heijastuu romanistrategia eh, on, siitä on päätetty ja nyt täytyy nähdä, että se jossakin myös toteutuu. Siinä on myös kompromissitarkistuksia onnistuttu tekemään. Eh, täällä sitten on muitakin asioita mukana. Eh, koulutukseen liittyviä kulttuurivaliokunta tulee näihin koulutusasioihin puuttumaan vielä tarkemmin, mutta on hyvä, että on todettu, että koulutuksen täytyy muuttaa muotoansa sillä tavalla, että uusia opetusmenetelmiä otetaan käyttöön. Se on asia, joka on kompromissitarkistuksessa F otettu esiin. Meillä olen, on sitten käsitelty niitä nuoria, joilla on oppimisvaikeuksia. Usein pojat kärsivät niistä enemmän kuin tytöt. Ja siitäkin on tehty tarkistuksia. Erittäin hyvä ja kuva tässä tekstissä nyt sitten tulee heijastetuksi, kun tämä saadaan, jos tämä nyt saadaan hyväksyttyä. Minä kiittäisin varjoesittelijöitä hyvästä yhteistyöstä ja olen hyvin kiinnostunut vielä saamaan palautetta. Kiitos oikein paljon. Pyydän, että puhutte lyhyesti, koska esityslistalla on paljon asioita. Hieman tässä nyt toistan itseäni. Ensin herra Adam Kosa ja sitten Isprieto. Ensin Adam Kosa. Köszönöm szépen a szót. Én is nagyon rövid leszek, szeretnék gratulálni a jelentéstevőknek. Kiitos, lyhyesti haluaisin onnitella esittelijää. Olen itse tehnyt yhden tarkistuksen, joka liittyy vammaisiin henkilöön, mutta siitä en nyt kuitenkaan halua puhua. Kun luen läpi näitä kompromisseja, olen samaa mieltä pitkälti suurimmasta osasta. Haluaisin vielä enemmän korostaa joitakin kohtia. Me olemme kuulleet, kuinka tärkeää on, että jäsenvaltiot toteuttavat kansallisia uudistusohjelmia. Ja haluaisin lisätä tähän seikkaan, ja sen tämä on erittäin merkittävä kysymys, että jäsenvaltioiden pitäisi sopia näistä luokista. Mielestäni tämä on iso ongelma tällä hetkellä nyt on niin monta kategoriaa kuin on jäsenvaltiotakin ja tämä tekee vaikeaksi asiassa etenemisen, ellemme hyväksy yhtenäistä näkemystä. Merci, Monsieur Gutierrez. Kiitos, Gutierrez ja sitten Rabak. También muy brevemente. Myös aivan lyhyesti ensinnäkin haluan kiittää esittelijää hänen konsensushengestään tämä, vaikka tämä on lausunto, niin minulle tämä on aivan ratkaisevan tärkeä ajatellen meidän valiokuntaamme, koska kiistatta koulutus on tasa-arvon pohja ja mitä parempi koulutus, sen parempia työpaikkoja ja työmahdollisuuksia on elämässä ja näin ollen eh, sosiaalinen osallistuminen on suurempaa. Joten minusta tämä on aivan ratkaiseva kysymys, kun ajatellaan EUn sosiaalistakin tulevaisuutta. Uskon, että tässä on tehty erittäin hyvää työtä on laittanut kompromissitarkistuksen, johon olemme yhdessä päätyneet ryhmissä. Tästä, tämä täydentää, tämä teksti tulee paljon kokonaisvaltaisempi, kunnianhimoisempi ja siinä tartutaan koulun keskeyttämisongelmaan ja annetaan sille riittävä merkitys ja miten pitää ottaa huomioon perhepolitiikka, integraatiopolitiikka ja olla yhteydessä koulutuskeskuksiin, miten tarvitaan jatkuvaa koulutusta koko elämän aikana ja näin voidaan myös parantaa koulutusjärjestelmää. Tästä tarvitsee keskustella myös opettajiin ja heidän koulutuksensa. Haluaisin vain pahoitella sitä seikkaa, että emme ole pystyneet ottamaan mukaan yhtä tarkistusta, joka meidän ryhmällemme on erittäin tärkeä, mutta haluaisin vielä toistaa. Tässä nyt pyydetään, että enemmän investoitaisiin julkisia varoja ja pystyttäisiin näin takaamaan koulutusjärjestelmiemme laatu yksinkertaisesti siitä syystä, että tämä on aivan julkisen järjestelmän ydinkysymys, siis koulutus. Ja varmastikin tämä on kaikkein paras tasa arvoisin politiikan toiminnan alue ja näin on saatu aikaan vahva eurooppalainen keskiluokka ja myös voitu lisätä tasa-arvoa kansalaisten parissa mielestäni näinä kriisin päivinä. Se, että ei paranneta koulutusjärjestelmää niin yksityistä kuin julkistakin, mutta erityisesti julkista, niin tätä kautta kuitenkin voitaisiin päästä kriisistä eroon ja voitaisiin luoda suurempaa tasa-arvoa. Kuitenkin vielä haluan kiittää esittelijää hänen työpanoksestaan lausunnon laatimisessa ja haluan kiittää myös kollegoja SD-ryhmässä. Kiitoksia. Herra Bake, sitten Thomas Mann. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua lyhyesti asiasta, koska tästä on näistä koulun keskeyttämisasioista on hyvin monen kertaan puhuttu. Minun mielestäni tässä analyysissä olimme hyvin nopeasti samoilla linjoilla. Kompromissitarkistukset löytyvät sen perusteella. Kaikki meni suurin piirtein samaan suuntaan suhteellisen nopeasti. Haluaisin myös esittelijää kiittää hyvästä työn yhteistyöstä varjoesittelijöiden kanssa. Ja itse asiassa mm, täällä kompromissi B ei ole mitään ongelmia, siitähän keskustelimme viime viikolla. Tämä liittyy romaneihin e, ja siihen tarkistukseen liittyen sanoisin, että esittelijä on aivan oikeassa. Siis ei riitä se, että päätelmät ovat vain yhdeltä mm, politiikan lohkolta, koska tämä on tällainen laaja-alainen asia. Ei ole mitään syytä nostaa tiettyjä ryhmiä eti, esiin, mutta tässä kohdin olimme kuitenkin tähän kompromissiin erittäin tyytyväisiä. Noin yleisesti voidaan sanoa, että tässä on hyvä mietintö, joka varmasti saa ansaitsemansa arvon. Edelleen haluaisin vielä kerran tästä hyvästä mietinnöstä kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Merci beaucoup, monsieur. Kiitos oikein paljon. Sitten Thomas Mann. Ja sitten Joinen. Olen nyt aivan sekaisin. Ensin. <laughs> Ähm, ja. Kiitos paljon esittelijälle. Nadja, sinä olet äh, saanut äh, kiitosta varjo esittelijöiltä ja minäkin olen sitä mieltä, että täällä on hyviä kompromisseja, jossa, jossa on otettu huomioon kaikkien ryhmien näkemykset. Eihän tämä voi olla pelkästään kulttuurivaliokunnan tehtävä, koska kyllähän meilläkin on tässä osamme, koska syrjäytymistä halutaan torjua ei ole sillä tavalla, että, että tämä on vain vanhempien vastuulla tämä koulun keskeyttäminen, vaan siinä tarvitaan muita toimia. Tässä on 125 tarkistusta ollut ja meillä on kuitenkin onnistunut se, että olemme saaneet erilaisia näkemyksiä tänne mukaan. Romanikysymys, kuten sanoit, se on saanut oman roolinsa. Mehän puhu, emme puhu pelkästään romaneista, vaan eh, me puhumme kaikista, mutta tämä on konkretisoinnin vuoksi näin kirjattu. Minä toivoisin tietenkin, että, että vaikka se on oma-aloite mietintö, että sitä käsiteltäisiin muuallakin, eikä sillä tavalla, että vain Strasbourgissa ilta myöhään, kun kukaan ei enää ole siellä paikalla eikä kukaan kuuntele meidän täytyy tämä oma aloite mietintö ottaa käsittelyyn ja tehdään siitä jotain, koska ihmiset tarvitsevat jotakin konkreettista. Ja mielestäni tämä mietintö antaa hyvät mahdollisuudet siihen. Madame Turunen. Rova Turunen. Ja tack, øh, øh, på vegne af den grønne gruppe, så vil jeg gerne sige tak. No niin, vihreiden ryhmän nimissä haluaisin kiittää Nadia Kirschia erinomaisesta yhteistyöstä. Me olemme oikein tyytyväisiä kompromissitarkistuksiin. Thomas Mann sanoi, että tälle mietinnölle pitäisi myöntää kunnon paikka täysistunnossa – Tämä on kuitenkin hyvin konkreettinen panos Eurooppa 2020 strategian täytäntöönpanossa. Tämä on myös tärkeä asia kansallisen tason uudistusten kannalta. Näin ollen täysistunnossa täytyy tälle antaa oikeanlainen paikka. Olen täysin samaa mieltä tästä. Euroopassa meidän täytyy yrittää torjua koulunkäynnin keskeyttämistä ja tämä on kaikista tehokkain keino torjua köyhyyttä ja syrjäytymistä. Se on kaikkein paras tapa luoda työpaikkoja ja se on myös paras tapa taata tuleva kilpailukyky Euroopalle. On myös otettava huomioon talouden sosiaalinen ulottuvuus. Olen onnellinen ja me olemme todella tiukkoja tässä mietinnössä jäsenvaltioiden suhteen. Enää ei voi budjetteja leikata koulutuksen alalla. Muutoin tulevina vuosina ajaudumme katastrofitilanteeseen. Kaksi asiaa, jotka mielestäni ovat tärkeitä. On uusi ongelma nuorten naisten ja nuorten miesten välillä – Juuri pojat keskeyttävät koulunkäynnin ja he joutuvat tällaisiin ihmeellisiin alakategorioihin. On hyvin mielenkiintoista ottaa tämä huomioon. Mehän puhuimme usein täällä naisista ja eh, naisten ja miesten välisestä epätasa-arvosta. Tässä kohdassa on kuitenkin eroja, mutta toiseen suuntaan päin. Tämä on erittäin hieno mietintö ja hyvä tulos. No niin, rouva Hirsch, te olette tässä nyt niin paljon saanut suitsutusta eh, osaksenne. Nyt voitte vielä käyttää puheenvuoron, olkaa hyvä. Ja, vielen dank, also vielen dank. Paljon kiitoksia. Kiitoksia tästä hyvin myönteisestä palautteesta. Minä tietenkin toivon, ettei tästä tulisi keskustelua kello 23 maanantai-iltana, koska teema, teema on tärkeä. Ja kuten täällä sanottiin, tämä liittyy EUn 2020-strategiaan. Ja, ja en tiedä, miten mm, tämä sosiaalikysymys ja miten ne pääsevät agendalle talouteen verrattuna. No, on kysymys indikaattoreista – ja siitä, että minkälaisia toimintasuunnitelmia eri maissa on ja kuinka mitataan koulunkäynnin keskeyttämistapauksia. Täällä on numero 23 tarkistus, jossa puhutaan indikaattoreiden käyttöönotosta. Me tuemme tätä tarkistusta ja ehkä kuitenkin olisi hyvä jos saataisiin muutama hyvin tarkkaan yhteen sopiva tai täsmällinen indikaattori, jotta tiedettäisiin, mitenkälaisia asioita vertaillaan. Kiitos siis palautteesta. Me äänestämme kulttuurivaliokunta sitten vasta syyskuussa äänestää omasta mietinnöstään. Eli tässä nyt sitten on vielä mahdollisuus kulttuurivaliokunnassa tulla tehdä muutoksia tähän. Kiitos oikein paljon. Ja toivottavasti kaikki koordinaattorit kuulevat valiokunnan yksimielisen kehotuksen siitä, että tätä todella työstetään hyvin, jotta kaisuun päästään. Sitten kohta kuusi esityslistalla annan puheenvuoron Olle Ludvigsonille tarkistusten käsittely ja hänen lausuntonsa talouspolitiikan eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Olkaa hyvä. Hörande. Rakkaat kollegat, hyvä puheenjohtaja. Aluksi haluaisin kiittää sekä kollegoitani että mm, varjoesittelijöitä. Meillä on ollut erittäin rakentavaa yhteistyötä ja kaikki ovat ponnistelleet kompromissien eteen. Nämä eh, suositukset eh, on lähetetty teille aikaisemmin päivällä ja te huomaatte, että täällä on uusia ehdotuksia. Me olemme halunneet tarkentaa asioita tai korjata joitakin kohtia. Tämäkin yhteistyö meni hyvin. On eräitä eh, tarkistuksia, jotka menevät tämän soveltamisalan ulkopuolelle. Meillä on on tilanne sellainen, että monia asioita täältä ei enää puutu. Ja se, mikä asia tässä haluaisin ottaa esille, niin on numero 63. Kaikella kunnioituksella eh, sitä kohtaan, että meillä on eri käsityksiä, niin me emme voi kuitenkaan mennä tämän lausunnon eh, toimi, soveltamisalan ulkopuolelle, enkä ylittää EUn toimivaltuuksia on kysymys siitä, kuinka jäsenvaltiot järjestävät työmarkkinat ja sosiaaliturvan työttömille. E, minun mielestäni olisi onnetonta, jos tämä e, hyväksyttäisiin, koska se tekisi tämän koko lausunnon epäuskottavaksi. Meillä on hyvin monia asioita täällä, joissa me olemme samaa mieltä. Tämä soveltamisala on sellainen, että kuinka me käsittelemme eurooppalaista ohjausjaksoa, emmekä puutu näihin jäsenvaltioiden sosiaalisen suojelun järjestelmiin, joten tällaista ei pitäisi ottaa mukaan. Valmistelijana haluaisin, että äänestämme tätä kohtaa vastaan, koska, mutta kaikki saavat tietenkin äänestää siten, kuten haluavat. Muuten sitten äänestyssuositukseni, niin no, joka tapauksessa minä nyt vain tässä vaiheessa kiitän tästä yhteistyöstä ja toivon, että koko työ menee samassa hengessä aina siihen äänestykseen asti, jossa hyväksymme tämän. Merci. Kiitos. Ensin Rova Harkin ja sitten herra Boulogne. Kiitos. Halusin vain kiittää valmistelijaa. Olemme päässeet hyviin kompromisseihin. Ja kompromisseissa me olemme tekemässä sosiaalisempaa eurooppalaisesta ohjausjaksosta niin, että siellä huomataan koulutus, sosiaalinen osallistaminen ja niin edelleen ja olette todella pyrkineet, pyrkinyt siihen, että työmarkkinaosapuolet, Euroopan parlamentti ja kansallinen parlamentti, kaikki ovat tärkeässä asemassa ja se on tämän legitimiteetin kannaltakin hyvin tärkeä asia. Kompromisseissa eh, erityisesti keskitytään Eurooppa 2020 strategian tavoitteisiin ohjausjakson kannalta ja tämä on todella tärkeää. Suulliset tarkistukset myöhemmin vielä parantavat tätä tekstiä. Olen samaa mieltä kanssanne. Herra Bulan ja sitten koferaati. Oui, merci, madame la présidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Nyt olen alkanut niin tässä näin pyritään koordinoimaan talouspolitiikkoja ja pyritään saamaan aikaan synergiaa talous- ja, fi, talous- ja finanssipolitiikan välillä jäsenvaltioissa ja saada aikana älykästä kestävää kasvua, joka löytyy 2020 strategiasta, joten haluankin kiittää aivan erityisesti herralla eh, Ludvigsonin erinomaisesta työstä ja sitten samoin kaikkia kollegoja, jotka ovat antaneet panoksensa tähän lausuntoon. Olen aivan erityisen iloinen työstä, jota on tehty kompromissitarkistusten kohdalla ja niissä täysin otetaan mukaan tarkistusten merkitys. Näin saadaan aikaan selkeä älykästä tekstiä ja sen parempi. En halunnut toimia pelkästään Euroopan parlamentin roolista tavallaan, kun puhutaan Euroopan ohjausjaksosta, vaan mennä hiukan enemmän yksityiskohtiin koskien politiikoita pitää kehittää tämän asian yhteydessä. Tämä aiheuttaa sen, että kompromissitarkistusten lisäksi, joista olemme sopineet, on vielä jäljellä kaksi asiaa, jotka ovat 63 ja 69 tarkistukset. 63 en vielä palaa, mutta 69 tarkistus. Siitä me päätimme, sen päätimme, päätimme tätä pois. Meistä tämä oli tärkeä kohta ottaa esille, sikäli että ei ole mitään syytä sille, että talouskriisin vaikutus ja valtioiden finanssipolitiikka äh, joutuvat pelkästään kansallisten harteille. Meistä oli järkevää ottaa huomioon tällaista kuuluisaa äh, kansainvälistä transaktioveroa. Sen pitä, näin pitäisi saada osallistumaan talko, kriisitalkoisiin myös rahoituslaitokset eikä vain Euroopan kansalaiset. Mutta olen kyllä myös tietoinen siitä, että kyseinen transaktiomaksu tai vero on tällainen budjettikohta, joka ei välttämättä löydä paikkaansa tässä yhteydessä, siksi ryhmäni kanssa päätin vetää tämän 60 tarkistuksen pois. Mutta sitten on jäljellä vielä 63, mitä tulee 63 tarkistukseen, jonka kohdalla emme löytäneet kompromissia. En saan sitä aikaan, niin sen tarkoituksena on ehdottaa sellaista, että kaikki antaa korvauksia ihmisille, jotka eivät ole työvoimassa mukana, että tämä rajoitettaisiin aika, ajassa, siis avustuksia rajoitettaisiin, niin sitten olisi tällaiset korvausjärjestelmät voimassa jäsenvaltioissa, jotta voitaisiin palauttaa ihmiset työelämään mahdollisimman nopeasti. Tietysti tällainen toi, tähän toimintaan pitää liittää myös työllisyyspolitiikka jäsenvaltiotasolla muutoin ei onnistuta ja me emme elä nyt sellaista aikaa, jolloin jäsenvaltiolla on varaa antaa tällaisia korvauksia loputtomasti ilman, että äh, työllisyys liittyy tähän jotenkin, joten tarkistus 63 on tarkistus, josta päätimme pitää kiinni ja pyytäisin muuta äänestämään sen puolesta ja erityisesti kehottaisin ryhmääni äänestämään näiden kompromissien puolesta, jota, joita olemme saaneet aikaan esittelijän kanssa ja kiitän kaikkia osapuolia heidän työpanoksestaan. Koferaatia sitten minä itse. Koferaati. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Ludvigson on tehnyt erinomaista työtä Ja minulle erityisen tärkeä asia on korostaa mahdollisuutta, josta me puhumme kollega Engelin kanssa laatimassamme tarkistuksessa. Kyse on sosiaalisesta vuoropuhelusta ja siitä, että komission ja työmarkkinaosapuolten välinen vuoropuhelu olisi institutionalisoitava erilaisissa asiakirjoissa tällä alalla olisi voitava mainita mahdollisuus eh, soveltaa tätä menettelyä. Ja tätä suhdetta pitäisi kehittää ajan kanssa niin, että sosiaalista vuoropuhelua edistetään jatkossakin. Se on tällä hetkellä hieman köyhtymässä ja siitä on tulossa hyvin marginaalista. Haluaisinkin muistuttaa teille, että tämä oli kuitenkin mukana kriisiä koskevassa raportissa, jonka eräänä päivänä tässä laadimme. Hyvin laajalaisesti se hyväksyttiin ja yksittäisiin säädösehdotuksiin tai lausuntoihin nämäkin seikat olisi sisällytettävä. Tällainen monialainen komissio. Kriisissä voisi olla tiettyjä poliittisia suuntauksia. Jatkossa niistä voisi tulla hyvinkin toimivia. Kiitos oikein paljon ja olen yhtä mieltä koferaatin kanssa. Haluaisin nyt palata tuohon tarkistukseen 63. Mielestäni tämän valiokunnan jäsenet ovat ensimmäisenä huolehtimassa siitä, että eurooppalainen ohjausjakso voisi sosiaalialalla näyttää siltä, että komissio tässä nyt sanelee ja kertoo jäsenvaltioille, mitä alalla pitäisi tehdä. Jos me hyväksymme tarkistuksen 63, niin kuin Philip Boulon ehdottaa, ja nyt en siis tässä paneudu sen enempää tarkistuksen sisältöön, ehkäpä tällä perustalla voitaisiin keskustelu aloittaa. Mutta tämä tarkoittaisi, että Euroopan parlamentti yhtäältä sanoo, että unioni ei voi puuttua työoloihin kansallisella tasolla tai sanella työmarkkinaosapuolille, mitä niiden täytyy tehdä. Ja jos me siis äänestämme tämän tarkistuksen puolesta, niin mehän olemme todellakin ristiriidassa erittäin vakavalla tavalla. Meidän pitäisi siksi kaikkien miettiä tämän tarkistuksen seurauksia mahdollisesti. Ehkä huome, huomiseen mennessä ehdottaisin, että Philip Boulon miettii, voisiko hän vetää pois tämän tarkistuksen. Ehkä näitä asioita voidaan käsitellä hänen omassa maassaan, mutta ei täällä tällä tavalla. Sitten kompromissitarkistuksista olen tutustunut niihin hyvinkin tarkasti ja haluaisin esittää kahta asiaa. Ehkä minä nyt tässä sotkeudun asioihin, jotka eivät minulle kuulu, mutta ensinnäkin kompromissitarkistuksesta D. Näyttää siltä, että kun on haluttu ottaa tähän paljon asioita mukaan, niin se on onnistunutkin, mutta tietyllä tavalla tässä vähän toistetaan asioita, erityisesti mitä tulee sosiaaliseen vuoropuheluun ja toissijaisuusperiaatteeseen. Toista kertaa kun tämä asia otetaan esille, niin and the principle of the subsidiarity and social dialogue, niin tämän lausahduksen kohdalla toisessa osassa voitaisiin vain yksinkertaisesti viitata at all levels kompromissitarkistuksen viimeisessä osassa democratic accountability needs to be assured at all levels. Tämä voitaisiin siis tähän liittää. Tämä oli ensimmäinen ehdotukseni. Ja sitten kompromissitarkistuksessa H Ymmärrän, että halusitte siihen herra Kapnohin tarkistuksen. hän halusi viitata liiketoiminta-aloihin. Mutta aivan rehellisesti sanottuna, kun viitataan työmarkkinaosapuoliin, eli social partnersseihin, niin tämä liiketoiminta-ala, business sector, niin siinä pitäisi olla including trade unions, business sector and NGOs. Minulle käy kyllä nämä kaksi muotoilua, mutta ei nyt tarvitse sanoa tätä asiaa kahta kertaa, eli samalla kertaa työnantajat sekä business sector. Kuka sitten näitä työnantajia edustaa, jos ei juuri business sector? Sitten herra Serkas. Haluaisin sanoa esittelijälle, että henkilökohtaisesti olen täysin samaa mieltä hänen tarkistuksestaan 69 meidän ryhmämme mielellään tämän puolesta äänestäisi niin, minä ymmärrän kyllä syyt, miksi on, tämä on tarkastus on tehty, mutta kaikki perustetaan tehtiin 69. Tämä pätee myös tarkastuksen 63. Tässä mietinnössä puhumme Euroopasta ohjausjaksosta. Emmekä työllisyyspolitiikasta. Me, mehän voimme keskustella näistä muissa yhteyksissä. Mielestäni tässä selvästi tämä tarkastus ei sovi yhteen mietityksen kanssa. En tiedä, Olemmeko tässä ylittäneet jopa toimivaltuutemme? Mielestäni tämä tarkistus on selkeästi sellainen, josta ei voida äänestää, koska tämä ei ole mikään työllisyysmietintö, vaan tässä puhutaan Euroopasta talouden ohjausjaksosta. Ja sanoisin kollega Bulandille, en nyt väitä, että äänestetään vastaan. Voisimme olla tästä samaa mieltä, mutta mielestäni tämä on tällainen työllisyyskysymys. Ei kannattaisi sotkea yhdessä mietinnössä kaikkia asioita yhteen, muutoin emme koskaan voi keskittyä itse asiaan. Tämän halusin sanoa, koska mielestäni tähän liittyy tällainen sääntökysymys myös. Emme voi tavallaan hyväksyä tällaista tarkistusta. Valmistelija Ludvigson saa vielä loppupuheenvuoron. Euh, euh, Kiitoksia. Euh, Anteeksi, herra Boulon haluaa tässä vielä käyttää puheenvuoron. Ehkä kannattaa, että hän saa puhua teitä ennen. 69. Euh. Tarkistusta 69 selitin, miksi vedimme sen pois, varsinkin kun kyseinen taksimme, veromekanismi on vielä määrittelemättä. Olisiko on liian varhaista puhua siitä nyt liikaa tässä vaiheessa, mitä tulee ta- sosiaalipolitiikkaan politiikan soveltamiseen EU-suosituksissaan, mitä tulee budjettisuosituksiin jäsenvaltioille, erityisesti kaikkien niihin, jotka käsitellään integristä, ovat budjettivajeen kynsissä. Haluaisin kyllä, että minulle selitetään, mistä löytyvät toisensuusperiaatteen rajat tässä asiassa. Pitäisi todellakin pohtia, eh, kun määritelläänkö kaikkia sosiaalipolitiikan osuuksia budjettipolitiikkaa, että tässä Kreikkaa erityisesti, jossa tietysti EU, jonne EU antaa suosituksia verosta, kiinteistöverosta, sosiaalipolitiikasta, palkoista ja niin edelleen. Tietysti meidän pitää noudattaa toisellisuusperiaatetta, mutta mielestäni sen mitenkään kuulu tämän talouden ohjausjärjestelmän ja ohjausjakson ulkopuolelle käsitellä myös näitä kysymyksiä vähän yleisemmällä tasolla, koska tarkoituksena on välttää tällainen sosiaaliavustuspolitiikka. No ei nyt mitään uusia perusteluja eikä tarkistuksen muutosta. Herra Ludvigsson. Synpunkter och självklart ska... Kiitoksia kaikista näistä näkemyksistä. Me yritämme tietenkin ottaa nämä huomioon ja miettiä, eh, miten kompromissa D ja H voidaan toimia. Mutta minä olen kuitenkin aivan samaa mieltä vielä tässä, tästä numerosta 63, koska soveltamisalaan tämä ei kuulu. Onhan kuitenkin niin, että jäsenvaltiot ovat suvereeneja siinä, e, että ne voivat itse tehdä päätöksensä näiltä aloilta, mitä tässä on. Eli olen aika tiukkana tässä, tässä kohdin. Ja minä pidän kannastani kiinni, koska minun mielestäni tämä ei kuulu soveltamisalaan, kun me puhumme eurooppalaisesta ohjausjaksosta. Ja olen tosiaankin peloissani siitä, että koko tämän lausunnon mm, painoarvo laskee, jos tämä on mukana. Mutta muilta osin kiitän omalta osaltani ja kohtaan tämä äänestys on edessämme. Euh, merci. J'espère que vous pourrez... Kiitos. Toivottavasti voitte ottaa huomioon omat ehdotukseni kompromissitarkistusten suhteen, jotta nuo kaksi tekstiä voidaan korjata. Äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta huomenna. Ja nyt siirrymme kohtaan seitsemän. Lausunto, jonka valmistelijana on Rova Girling ja se koskee julkisten hankintojen uudistamista. Valmistelija, saatte puheenvuoron. Thank you, Madam Chairman. Um, I... Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän tekemästään kovasta työstä. Tietysti henkilökuntaa kiitän myös. Heistä on ollut paljon hyötyä. Ovat avustaneet tässä tehtävässä ja kompromissien laatimisessa mielestäni meillä on nyt varsin laaja pohja lausunnolle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö olisi erimielisyyksen aihetta ja keskustelun aihetta jäljellä, mutta meillä on kuitenkin laaja pohja ja meillä on seitsemän tarkistusta kompromissia. Sanoisin vain, että mielestäni yleisesti oltiin samaa mieltä, että julkiset hankinnat ovat erittäin tärkeitä ja kuinka merkittäviä ne ovat, ei vain sikäli, että näin voidaan elvyttää ja ylläpitää hyvää työllisyystasoa sekä vähentäen, minimoiden mm, työttömyyttä, vaan myös saadaan laadukasta työtä. Ja se vaikuttaa myös PK-yrityksiin myönteisesti, ja minä toivon, että olemme pystyneet tämän asian tunnustamaan ja tunnistamaan. Jotkut jäsenvaltiot, että tämä on tässä on menty suosan ulkopuolelle ja haluttiin ottaa myös ympäristökysymyksiä. Ja mielestäni sen kyllä mainitsimme aikaisemmissa keskustelussa. Mutta kannattaa mainita uudestaan, että ympäristövaliokunnan tietysti oma lausuntonsa asiasta ja olen varma, että monet ympäristökysymykset tulevat esille siinä lausunnossa. Sitten oli muita asioita, jotka tulevat esille monissakin tarkistuksissa, joita on tehty. Ja ensimmäinen tietenkin koskee sitä, että luodaan ja säilytetään työllisyysmahdollisuuksia. Tämä lause tuli esille yhä uudestaan ja uudestaan ja selvästikään en ole maininnut näitä, koska otitte juuri äsken esille päällekkäiset puheenjohtajat, niin tätä asiaa ei mainita kaikkialla, mutta ne ovat kuitenkin tällainen kattava ää, kautta linja tässä tekstissä. Sitten myös monet jäsenet mainitsivat tarkistuksissaan sen, että haluavat liittää tämän EU 2020 strategian tavoitteisiin. Ja tämäkin tulee selväksi kautta koko lausunnon. Sitten on sellaisia alueita, joista emme ole pystyneet sopimaan kaikkein selvimmin. Nämä liittyvät siihen, että korvattaisiin heikot kriteerit älykkäillä, älykkäillä Me keskustelemme myös paljon ILOn yleissopimuksista, emmekä saaneet aikaan sellaista kompromisseista voisin kaikki sopia, mutta olen kyllä iloinen, että Nämä ovat aivan selkeitä taristuksia, joista sitten äänestään erikseen ja on vielä tilaisuus tehdä oma päätös sitten kun ollaan äänestämässä äänestyslistan pohjalta. Joten kaiken kaikkiaan minä toivon, että tämä asia menee eteenpäin vastuuvaliokuntaan aika vahvana lausuntona meiltä sitten huomisen äänestyksen jälkeen. Jukes, Kiitos Stephen Jukes ja sitten Rova Turunen. Thanks, Madam President. Uh, well, Mrs. Girling's just... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Rouva Görling juuri johdannossaan esitti ne syyt, miksi meillä on ongelmia eri ryhmissä tämän lausunnon suhteen. On asioita, jotka ovat meille tärkeitä, mutta eivät ole mukana kompromisseissa. Esimerkiksi ilon yleissopimus, erityisesti numero 94 eh, julkisia hankintoja koskevista sopimuksista. Sitä ei ole otettu huomioon, vaikka se on hyvin tärkeä Ja sitten on jätetty muitakin asioita pois, jotka kuitenkin olisivat meidän, meille hyvin, hyvin tärkeitä. Olen pettynyt siihen, ettei näitä otettu mukaan. Minä en itse päässyt paikalle kompromissitarkistuksia käsitelleeseen kokoukseen, lähetin sille kollegani, mutta olen pahoillani, ettei meidän esityksiämme otettu huomioon. Tuemme kompromissitarkistuista F, mutta emme muita. Toivon, että niihin vielä tulee parannuksia ja pyytäisin, et, tai pyydän, että ryhmäkollegani äänestävät loppuäänestyksessä muita kompromissitarkistuksia vastaan, jos niihin ei tehdä muutoksia. Sitten tarkistus 40, jonka on esittänyt EPPn jäsen. Tässä on tarkoitus poistaa toinen puolisko tarkistus verotuksesta. Se koskee sosiaalisia näkökohtia julkisissa hankinnoissa. Haluaisin, että EPPn kollega vielä katsoo tätä yksityis... yksittäin. pyydän, e- että ette noudata tätä kehotusta. Toivon, että sitä vastaan äänestette. Sitten erityiskysymys Orille esimerkiksi tästä julkisia hankinnoista koskevasta laista ja sen muutoksista Unkarissa. Ehkä te voisitte kertoa, mitä siellä tapahtuu tämän lakimuutoksen suhteen. Herra Ori ei nyt ole tässä puhujalistalla, mutta ehkäpä hän haluaa. Um, Turunen ja sitten Hirsch. I think, Stephen, you might have to look at... Kiitoksia. Meidän täytyy vielä katsoa äänestyslistoja, koska monista näistä äänestetään kompromissi lisäksi. Olisi varmaan ollut kiinnostavaa, että ne olisivat olleet mukana, mutta ehkä jonkinlaisia suosituksia voidaan saada ennen kuin äänestys on tehty. Minulla on muutama kommentti näistä asioista. Vihreillä on numero 22 kanssa joitakin ongelmia. Se on Dltä peräisin. Ehkä tässä ei ole, ole niinkään sisältöongelmia, vaan tämän muodon suhteen. Täällä puhutaan palvelun tarjoajien roolista. Tässä on vähän vaarallinen tämä muotoilu ehkä tässä eh, voisi olla, tai tämä liittyy tähän aloitus, aluetason eh, toimintaan. Ehkä tästä itsehallintojärjestelmästä palveluntarjoajia pitäisi olla ulkona. Sitten 67 ja nämä sanktiot tässä kuitenkin olen ajatuksen takana, mutta on kysymyksessä se, että miten jäsenvaltiot näitä e, sanktioita hoitavat. Täällä pitäisi olla asianomaiset, viranomaiset e, sanamuodossa, eikä hankintaviranomaiset. Mm, ja tähän olen siis tekemässä tämän tyyppistä suullista tarkistusta. No sitten julkisen ja yksityisen alan kumppanuudet. Hyvin monia näkemyksiä siitä on. Minä olen ehdottanut, että koko kappale poistetaan tästä tekstistä. Meidän ei pitäisi EUn tasolla antaa minkäänlaista suosituimuusasemaa tietyille ratkaisuille. Ja jotta olisin johdonmukainen, minä äänestän myös 71 vastaan. Täällä sanotaan, että tällaiset yksityisen ja e, sektorin kumppanuudet eivät ole hyvä hankintamalli, mutta ei ole Euroopan tasolla, jossa se taso, jolla pitäisi sanoa, mikä toimii, mikä ei, joten minun mielestäni se pitäisi olla kokonaan poissa. Ja sitten noin eh, kokonaisuutena tämä on varmaankin eh, hyödyllinen lausunto niin IMKossa mukana. Ja jos eh, me saamme nämä säälliset työolot nostettua valokeilaan ja jos me voimme me julkisia hankintoja hyödyntää, jotta työllisyys ja sosiaaliset tavoitteemme tulevat lähemmäksi, niin Mielestäni tämä on hyvä. Ja kyllä minä voin tätä tukea. Me vihreät tukisimme, tuemme tätä. Madame Hirsch, puis Monsieur Clark. Rouva Hirsch, Hirsch ja sitten herra Clark. Kiitos puheenjohtaja. Kreutzmannin nimissä tässä sanon muutamia asioita. Ensinnäkin kiitän häntä siitä, että hän on tehnyt niin hyvää yhteistyötä ja Alden puolelta me tuomme kaikkia näitä kompromisseja. Meidän kantamme on seuraavanlainen. Ensinnäkin nämä julkiset eh, hankinnat, eh, jotka liittyvät sosiaalipalveluihin, pitää olla hyvin avointa toimintaa. Sitten toinen se, että näitä julkisia hankintoja käytetään sosiaalisen tavoitteiden tavoittamiseen, niin se on toivottavaa, mutta sitä ei pitäisi kaikilla sektoreilla tehdä. Ja me kuitenkin haluamme, että turha byrokratia jää tässä yhteydessä pois ja turhat kulut yrityksiltä. meidän täytyy myöskin käyttää sosiaalisia kriteereitä, kuten tähänkin asti. Ja kaikki nämä tiedot pitää olla asiakirjoissa, jotka liittyvät hankintaan ja tarjouspyyntöihin. Liian harvoin näin tehdään. Sitten se, miten eh, ratkaisu löytyy, ei niinkään näin, että direktiiviä muutetaan. Täällä puhutaan suuntaviivoista, ammatillisesta koulutuksesta, koska tällä tavalla – me saamme lisäkriteerejä eh, tähän kentälle. Eräillä aloilla olisi järkevää yksinkertaista EUn säädöksiä. Pitäisi eh, hyväksyä rinnakkaiset eh, tarjoukset, jotka johtavat innovatiivisiin sosiaalisiin ratkaisuihin. Kynnysarvot sitten EUn hankinnoille, niin siihen ei edellytetä mitään muutosta. Hän, eh, kuitenkin hän tukee sitä, että eh, esittelijä ottaisi selvää, mitä ongelmia nykyisin kynnysarvoihin sisältyy. Sisämarkkinoiden kilpailu kysymys on hyvin tärkeä, eikä pidä mitenkään näitä in-house-hankintoja tässä ottaa mukaan ei pitää noudattaa sellaisia sääntöjä, mitkä menet pitemmällekin kuin EU-tuomioistuimen nykyiset linjaukset. Menettelyjä pitäisi yksinkertaistaa ja parantaa pk-yritysten osallistumismahdollisuuksia. Merci, Monsieur Clark, puis Monsieur Engel. Kiitos, herra Clark ja sitten herra Engel. Thank you, Madam President. In... Kiitoksia puheenjohtaja. Kohdassa yksi alkuperäisessä ehdotuksessa puhutaan julkisista hankinnoista. Ne ovat päämarkkinaväline, jolla voidaan edistää sosiaalista työllisyyttä. Ja sitten kymmenen tarkistuksessa toisessa osassa julkiset palvelut kuuluvat alueviranomaisen ja paikallisviranomaisen niin, että kansalaiset ja alueelliset paikallisviranomaiset pitävät, tarvitsevat tarvittavaa marginaaliikkumavaraa, jotta ne voivat stimuloida tai elvyttää työpaikan luomista kaikilla tasolla kansakunnan terveysvauraus, työllisyys, terveysalan erityisesti, kaikki riippuu kansallisesta ja paikallisesta tilanteesta. Jos konkurssia tehdään paikallisesti, niin tämä sitten näkyy kansallisessakin kehityksessä, joten haluaisin nyt keskittyä erityiseen ehdotukseen, joka on tapahtu, esimerkiksi tapahtui omalla alueellani viime viikolla, ja viittaan Bombardier äh, juna, tai siis, mm, joka menetti siis miljoonien tarjouksen rakentaa junia, ja he häväsivät tämän tarjouskilpailun Saksassa, saksalaiselle Siemens-yritykselle. 1400 ihmistä on jo nyt irtisanottu Daabin tehtaalla pari-kolme päivää sitten, ja vielä lisää on tulossa. Ja varsin paljon työttömiä tulee, eh, jos tämä toteutuu näissä pienissä kohdissa. Tiedän, että poikkeus voitaisiin tehdä, tai voitaisiin hakea apua globaalista rahastosta niin kuin tanskalainen telakkateollisuuden yrityksessä hiljattain tekijä, samoin italainen yritys sai tukea globalisaation rahastosta, mutta minä tiedän, että Daavin työntekijöille tämä on varsin heikko vaihtoehto heistä. Olisi paljon parempi sen, että saisivat väliaikaista tukea, niin niin tiedän kyllä, että on uudelleen koulutussakin olemassa, mutta sitten sekin on väli omassa. Tiedän, mitä he, työntekijät haluaisivat. He haluaisivat työpaikkansa takaisin eikä tämä tee heille minkään, ei ole mitään hyötyä siitä, että he menettävät tämän sopimuksen ja sitten tietävät, että tämä menee yrityksellä, jonka, johon liittyy korruptiotaustaa. Viime vuosien aikana Siemens on saanut sakkoja miljoonan euron edestä Saksassa ja USAssa siitä, että on tarjonnut lahjuksia yritykselle, jotta valitsisivat heidän tarjouksensa. EU Sekin on antanut sakkoja valtaisia määriä samasta syystä. On arvioitu, että Tämä on maksanut Saksalle tällainen toiminta 2 miljardia euroa, eikä tämä kyllä hyödytä kreikkalaisiakaan mitenkään näinä hädän hetkinä. Joten tässä valiokunnassa pitäisi pyytää, että neuvosto ja komissio tekevät kaikkensa varmistaakseen, että Siemens tapaus tutkitaan perinpohjaisesti. En väitä, että tämänhetkinen tarjous, joka meni junakalustossa läpi, olisi väärin peruste, mutta heillä on kuitenkin taustalla tällaisia tahroja, joten kyllä täytyy huolella tutkia. Tällä tavalla voisin sitä asia, asia puheenjohtaja. Jos minä olisin hankintakomiteassa, en ottaisi vastaan tarjouksia Siemensiltä. Huolimatta tästä keskeytyksestä haluaisin varmistaa, että tätä firmaa ja sen yrityksen tutkintaa toimitaan julkisten hankintojen nimissä. Ja jos pyritään uudistamaan julkisia hankintoja, niin silloin pitäisi ottaa mukaan se, että varmistetaan se, että kaikki toimii puhtaasti oikeudenmukaisesti. Monsieur Baldassar. No, Händel ja sitten Baldassar. Lyhyt kommentti. Tämä Siemens-asia eh, on ollut sellainen, että kyllä tätä tapausta on tutkittu hyvin paljon mm, politiikkaa, tai monta tässä rahoitusvalvonnalla on ollut näitä puuttumisia, eli kyllä tämä on aivan riittävästi tutkittu tapaus. No mitä sitten itse tähän lausuntoon? Tässä tietenkin valmistelijan näkemys on vähän eriävä erinässä asioissa. Valmistelija käsittelee markkinoita ja tässä on tietenkin kysymys siitä, että minkälainen yhteiskunnallinen suuntautuminen tässä on kyseessä, kun käytetään näitä julkisia hankintoja. En halua sitä vastustaa, mutta sitä voitaisiin vähän täydentää. En, minun mielestäni kaikkia tällaisia sosiaalisia asioita ei voida ottaa huomioon, koska meillä ei ole toimivaltaa. Poliittisesti tämä voidaan kyllä to- todeta, mutta koska meillä muodollista toimivaltaa valiokuntana ei näihin ole, niin sen takia tämä ei ole hyvä. Sitten kollega Hirsch on esittänyt myös, esitti Kreutzmannin näkemyksiä tätä nyt pidä ottaa henkilökohtaisesti, mitä sanon, mutta olen sitä mieltä, että jos, jos tässä puhutaan julkisista hankinnoista ja, ja sitten puhutaan hyvistä työoloista ja pitkäaikaisista työpaikoista, niin silloin täytyy myös ottaa sosiaalit sosiaaliset kriteerit ja ympäristökriteerit ottaa myös sitovina mukaan hankintapyytöihin. Vuokratyövoima ja se, että työehtosopimuksia ja minimitasoja noudatetaan työelämässä, niin se on sellainen, mikä kestäviä työpaikkoja luo. Sitten public-private partnerships tässä on tarkistuksessa 70 ja 71, ne pitäisi vielä tarkentaa nämä sanamuodot. Me tuomme kaikkia niitä tarkistuksia, jotka menevät eh, smart gain meat suuntaan. He eh, miten tämä hintoihin suhtautuu ja mikä tämä smart-menettely olisi. Meidän täytyy jatkossa muistaa se, että meillä on hyvin paljon negatiivisia esimerkkejä julkisista hankinnoista, jotka ovat johtaneet sosiaaliseen dumppaukseen. Jos me voisimme tässä voimakkaammin painottaa yhteiskunnallisia seikkoja, e, niin se olisi hyvä. Merci, monsieur Baldassar, puis monsieur Cofferati. Ensin herra Baldassare ja sitten herra Cofferati. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin aluksi onnitella valmistelijaa. Hän on osoittanut tässä suurta kypsyyttä ja saatavuutta. Lausuntoa on todellakin rikastettu. Siihen on otettu mukaan hyvin tärkeitä käsitteitä, jotka ansaitsevat huomiota osakseen erityisesti tärkeä asema, joka julkisilla hankinnoilla on ja joka sillä voi olla, kun ajatellaan kasvua, jota Eurooppa tarvitsee. Lisäksi se, että on yksinkertaistettava mahdollisimman paljon menettelyjä ja sääntöjä niin, että kuitenkin avoimuus ja oikeuskriteerit tässä säilyvät. Lisäksi olisi helpotettava PK-yritysten mahdollisuuksia päästä julkisiin julkisten hankinoiden markkinoille. Usein ne jätetään ulkopuolelle ja niillä on vaikeuksia päästä julkisiin hankintoihin. Kaikki nämä seikat ovat hyvin ajankohtaisia. Yksinkertaistaminen, hallinnollisten menettelyjen vähentäminen ja sitten julkisten ja yksityisen sektorin kumppanuudet. Sitä täytyy todella määrittää, määritellä paremmin, mitä sillä tarkoitetaan, mitkä ovat mahdolliset riskit ja eh, joka kerta, kun ajatellaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuutta, niin siihen liittyy myös keinotteluriski. Tämä riski on huomioitava. Lopuksi sitten menettelyjen korjaaminen tai oikaiseminen niin, että voidaan paremmin ottaa huomioon laatu Myöskin toimivuus ja sosiaaliset kriteerit on huomioitava julkisissa hankinnoissa ja niitä koskevissa menettelyissä. Me äänestämme tämän lausuntoluonnoksen puolesta. On hyvin tärkeää, että näin tehdään ja että näin tehdään juuri nyt. Ja on tärkeää, että me teemme tämän ensimmäisinä ja tällä tavalla meidän lausuntomme varmasti voi vaikuttaa myöskin työhön sisämarkkinavaliokunnassa. Sosialistikollegoiden mm, asiat ovat sellaisia, että meidän, ei, meidän mielestämme tähän ei tarvitse muuta, muita päätelmiä enää lisätä. Sitten EPPn kanta neljä, tarkistukseen 40. Me pyydämme kohta kohdalta äänestystä. Tässä liittyy vammaisiin ja sen osalta olemme samaa mieltä. Mutta jos pyritään laajentamaan kriteerejä yleisellä tasolla kaikkiin mahdollisiin julkisen hankintojen aloihin, niin sitten emme olekaan enää samaa mieltä. Kaiken eri alat, ympäristöalat, tietyöt, kaikki sektorit ovat omanlaisia luonteeltaan. Näin ollen täytyy antaa sellaisia, tai siis on vaikea antaa sellaisia sääntöjä, jotka, joita sovellettaisiin kaikkiin aloihin huomioimatta eri alojen ominaispiirteitä. Kun on kyse siitä, että annetaan yleisiä sääntöjä, joita sovelletaan kaikkiin, niin me emme ole tässä vakuuttuneita ollenkaan. Emme ole EPPn kanssa samaa mieltä tästä tarkistuksesta tai muista tarkistuksista, joita EPP on esittänyt. Huomenna siis äänestämme tästä lausuntoluonnoksesta ja olemme valmiita äänestämään sen puolesta. Kiitos. Sitten herra Kuferaati. Grazie, Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on hyvin tärkeä, mutta myöskin hankala tilaisuus siihen, että pyrimme noudattamaan tässä periaatteita, jotka alussakin olemme itsellemme jo asettaneet, eli se, että julkisten hankintojen kautta voidaan tehokkaasti pyrkiä äh, toteuttamaan EU 2020-strategian tavoitteita. Uudistuksia tämä äh, toki vaatii, mutta uudistukset on myös saatava aikaiseksi käytännössä. On joitakin vaatimuksia, joita ei voida jättää huomiotta, eikä niitä varsinkaan saa aliarvioida. Ensimmäinen mielestäni on, on ä, ä, alan määrittäminen ja tietyt pakot, pakotteet, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin. Tämä täytyy tehdä nyt. Me emme voi rajoittautua vain siihen, että tavo- ainut tavoitteemme on kustannusten alentaminen. Tokihan se on tärkeä tavoite, mutta se ei kuitenkaan yksin riitä. Sen avulla pelkästään ei voida taata työn tehokkuutta, työntekijöiden turvallisuutta, mutta se ei myöskään edistä taloutta ja talouskehitystä. On myöskin sellaisia tavoitteita, jotka ovat taloudellis-sosiaalisia Esimerkiksi ympäristöstandardit on myös huomioitava ja on tärkeää, että puhumme kehityksestä, joka perustuu erityisesti vihreään talouteen. Lisäksi on voitava varmistaa se, että olemme johdonmukaisia asettamiemme tavoitteiden kanssa. Sitten äh, julkisten hankintojen ketju tai hankinta, toimitusketju ketjut voivat olla hyvin pitkiä. Ja jos me annamme nyt näitä sääntöjä tai toimenpiteitä, joista keskustelemme, niin jos nämä eivät ole sitovia, niin myöskään johdonmukaisuutta ei voida julkisissa hankinnoissa taata. Minä olen vakuuttunut siitä, että on kuitenkin virhe antaa rangaistuksia. Me puhumme nyt sellaisista toimista, jotka ovat monikansallisia tai ylikansallisia. Jos on tietty, tietyt säännöt siitä, miten rangaistaan, jos sääntöjä ei noudateta. Tässä kannattaisi suosia erityisesti horisontaalista lähestymistapaa, joka koskee kaikkia jäsenvaltioita. Jos on julkisten hankintojen alallakin voi olla vääristynyttä kilpailua, ja sitä on voitava estää kaikilla mahdollisilla tavoilla, jos me haluamme, että eh, julkinen, julkiset hankinnat ovat tehokkaita eikä niissä edistetä sosiaalista polkumyyntiä. Kiitos. Pyydän, että valmistelija puhuu nyt hyvin lyhyesti, koska esityslistallamme on vielä paljon asiaa. Voisitte ehkä tässä nyt kertoa, että hyväksyttekö uudet vaatimukset. Yes, thank you. Thank you, Madam Chairman. I... It's... Kiitos puheenjohtaja. Tässä jo todettiin, että on ihan totta, että markkinoilla täytyy olla tasapainoa ja tämä julkisten hankintojen kysymys on, on juuri sitä. Ehkä minä tässä äh, löydän äh, loppujen lopuksi järkeviä äh, ratkaisuja. Pari asiaa. Minä haluaisin pyytää, että kollegat miettisivät tätä julkisten hankintojen e, kohtaa, koska tässä on, on sellainen asia, joka ei ehkä kuulu tähän. Siis miksi minä, jos minä en ota mukaan näitä asioita, niin eihän tämä mihinkään poistu. Mehän pyydämme selvennyksiä siihen, että minkälainen käsitys EPPllä on näistä e, julkisista hankinnoista. Hyvin tärkeä asia ja hyvin monessa maassa tämä on tärkeä asia. Ei meillä ole mitään syytä panna päätä pen, pensaaseen tämän asian kohdalla. Haluaisin myös tarkentaa sitä, että minun mielestäni tässä ei olisi mitään sosiaalisia aspekteja. Kyllä, todellakin minä olen sitä mieltä, että niitä ovat ja sitten on sellaisia asioita, jotka liittyvät ainoastaan ympäristöön, eivät yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Meidän täytyy katsoa, miten tämä nyt jatkuu. Merci beaucoup. Donc nous voterons sur cet avis euh, demain. Nous avons... Vraiment, je m'excuse auprès des uns et des autres. Pyydän anteeksi, mutta pyydän puhumaan erittäin lyhyesti. Kohta kahdeksan. Uuden osaamisen työllisyyden ohjelma. Erittäin tärkeä kohta. Tutkimme tarkistuksia joita on tehty Regina Pastoksen mietintöön. Tässä on 365 tarkistusta. Ei enempää eikä vähempää. Muito Obrigada, senhora Presidente. Este relatório, ou este projeto de relatório, eh, é muito vasto e ao mesmo Tämä mietintöluonnos on aika mm, laaja mittainen ja näin ansaitsee, että sitä keskustellaankin aika syvällisesti, koska johtuen kaikista aiheista tuossa kattaa. Meillä on avainsuosituksia mukana ne mm, jäsenvaltioille koskien uusia taitoja, jotka ovat välttämättömiä uusia työpaikkoja varten, joita tulee seuraavan kymmenen vuoden aikana syntymään. Ja tämä on todella merkittävä haaste. Haaste joihin, johon varsin monet kollegat ovat tarttuneet tehdessään tarkistuksia, niin kuin puheenjohtajakin äsken sanoi. Ja kovasti arvostan, että näitä tarkistuksia kollegat ovat tehneet. Mielestäni nämä tar- muutosestykset ovat uusia ajatuksia esittäviä. Joskus ne vahvistavat kohteet, jotka jo löytyvät mietinnöstä – Muut taas ehkä toistavat asioita tai jotkut taas vähän vesittävät viestejä, joita yritämme välittää metinon kautta. Sitten on tarkistukset, jotka liittyvät taitoihin, elinikäiseen oppimiseen. On tarkistuksia, joita on tehty siitä, että tarvitaan työmark- markkinoiden ja koulujen välistä yhteistyötä ja muiden koulutuslaitosten välillä sitten puhutaan tutkimu- tutkinnoista. Ne pitää ottaa huomioon pätevyydet. Täytyy keskittyä teknologian tieteeseen, innovaatioihin, mutta myös se seikka, että terveyspalvelut ovat erittäin tärkeä osa-alue. Nämä ovat kaikki sellaisia kysymyksiä, joista on tehty tarkistuksia. Samoin Puhutaan uudesta kestävästä taloudesta ja 2020 strategiasta. Sitten puhutaan ekologisista vihreistä pätevyyksistä, jotka ovat tässä asiassa aivan välttämättömiä. Ja sitten aivan erityistä huomiota kiinnitetään kollegojen taholla siihen seikkaan, että meidän pitäisi olla varovaisia silloin, kun olemme tekemissä kaikkein haavoittuvaista he avoittuvaisimpien ryhmien kanssa, kun puhutaan nuorista, vanhuksista, maahanmuuttajista, vammaisista ja siitä se ei ja tässä tietysti sosiaalinen liikkuvuus on erittäin tärkeä sitten. PK-yritykset löytyvät monista tarko- tarkistuksista, koska ne luovat suurimman osan työpaikoista. Ja näin ollen meidän pitäisikin rohkaista niiden perustamista ja kasvua. Pitäisi poistaa esteitä, liialliset byrokratiaa, me haluamme rohkaista yrittäjähenkeä, joka taas vuorostaan edistää työpaikkojen luomista, niin kuin voisitte odottaakin. Täältä löytyi yksi aihe, joka oli todella herkkä, arka kysymys, nimittäin tämä joustoturva. Joustoturva on on aihe, jota pitkältikin käsiteltiin komission alkuperäisessä tekstissä. Ja minun mietinnössäni mielestäni olen sitä käsitellyt aivan asianmukaisella tavalla. Minä en korostanut sitä valtavasti mietinnössäni. Sen sijaan totean, että joustoturva on tärkeää ja jäsenvaltiot, silloin kun hyväksytään kansallisia toimia, niin niiden pitää ottaa huomioon sosiaalinen ja taloudellinen sisältö yhteys, konteksti eri jäsenvaltiossa Ja tällainen yhden koon malli ei tässä sopisi. Tämä on sellainen aihe, jota aika kiihkeästikin käsiteltiin joidenkin tarkistuksissa. Ja koska kun toimin esittelijänä, niin pyrin tietysti siihen, että varmistaisi mahdollisimman laajan konsensuksen tästäkin aiheesta, joka on kuitenkin näin arkaluontoiselta tuntuva. En halua, että tästä tulee jotakin ihmisiä jakavaa. Sen sijaan minä toivon, että saataisiin aikaan sellaista, joka kokoaisi ihmisiä. Tämä tuleekin selväksi tästä mietinnöstä kyllä. Sitten toinen erittäin arkaluontoinen tulee aika kysymys joillekin poliittisille erityisesti liittyy talouspolitiikkojen koordinointiin eri jäsenvaltioiden kesken. Jälleen olin tietoinen siitä seikasta, että tämä on erittäin herkkä kysymys. Ja voin jo nyt sanoa, että me tarkastelemme erittäin huolellisesti kaikkia 365 tarkistusta ja teemme kovasti työtä, että saisimme aikaan kompromissitarkistuksia. Meillä on 34 jo nyt olemassa, jotka kaattavat niitä tarkistuksia, joita voimme mielestämme hyväksyä ja joissa keskitytään avainviesteihin mietinnössä. Olemme tietysti myös saaneet lausunnon E kehitysvaliokunnasta ITRE-valiokunnasta ja muista valiokunnista. Ja syyskuun alussa pyydän varjoesittelijöitä kokoustamaan kanssani niin, että voimme saada aikaan mahdollisimman hyvän sanamuodon kompromissitarkistukselle, josta on sovittu. Ja jälleen kerran, jos kollegoilla on kysyttävää mielelläni vastaan Ensin Rova Blom ja sitten Rova Haakin. Mulțumesc, doamnă președintă, ca raportor din umbră, din... Kiitoksia. Mitä SD-ryhmään tulee, niin haluaisin sanoa, että minä olen tehnyt 70 tarkistusehdotusta. Nämä kattavat seuraavat strategiset linjaukset tässä lausunnossa. Näiden tarkoituksena on korostaa sitä, minkälaisia toimenpiteitä olisi tehdä, mitä pitäisi tehdä. Olen aivan esittelijän kanssa samoilla linjoilla siinä mielessä, että haavoittuvien ryhmien asiat täytyy ottaa huomioon. Minä aion aivan lyhyesti nyt kertoa nämä strategiset suuntaukset, joita minä olen ehdottanut. Se, että on yhten, yhteneväiset mahdollisuudet osallistua e, koulutukseen ja työhön. Tietenkin minä puhun myös joustoturvavälineestä, joka on hyvin tärkeä väline, kun me työelämää uudistamme. kun työelämän uudistukset ovat kyseessä ja sosiaalista suojelua täytyy vahvistaa myöskin työttömien asemaa ja myöskin tätä julkista palvelua työmarkkinoiden hyväksi. Minä puhuin työmarkkinoiden eh, sirpaloitumisesta tai eriytymisestä. Komissiokin on puhunut työajasta Minun mielestäni jokaista työntekijää täytyy suojella siltä, että työtä on liikaa. Sillä tavalla liikaa, että se häiritsee yksityiselämää ja sen lisäksi myös terveyttä ja työntekijän turvallisuutta. Puhun myös syrjinnästä, joka kohdistuu maahanmuuttajatyöntekijöihin. Minä olen myöskin käsitellyt sukupuoleen liittyvää syrjintää. Ja sosiaalinen markkinatalous on tärkeä asia. Olen myöskin puhunut vuokratyövoimasta, joka, jota on paljon käytetty tällaisina kriisiaikoina. Ja myöskin monikansallisista yrityksistä, Euroopan sosiaalirahastosta ja aikaisemmin olen todennut, että pitäisi kiinnittää huomiota pätevyyteen, osaamiseen sillä tavalla, että siitä tulisi aivan todellista Euroopassa. Uudet taidot ja tiedot, jotka liittyvät kestävään kehitykseen, ovat myös tärkeitä. Jäsenvaltioiden täytyy rohkaista ja edistää kaikkea sitä, mikä liittyy ympäristöön ja ympäristöosaamiseen sillä tavalla, että voimme siirtyä talouteen, jossa hiilidioksidipäästöt vähenevät. Minä myöskin pyydän sitä, että pitäisi ottaa mukaan e, kaikki sellaiset aspektit, jotka liittyvät kestävän kehityksen ympäristöön. Ulkopolitiikan ulottuvuus koulutuksessa, työllisyydessä ovat sellaisia että asioita, joissa uskon, että muut varjoistelijat, he ovat olleet mukana löytämässä näitä kompromissiratkaisuja. Ja tällä tavalla me heijastamme parlamentin näkemyksiä. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun aivan lyhyesti. Haluan vain kiittää esittelijä itsessä myös. Hänen luonnoksensa on erittäin hyvin rakennettu, varsin ymmärrettävä. En tiedä, mitä tämä kertoo. Sitten nämä tarkistusten määrä 365 toivotan kaikkia onnea ja menestystä näiden parissa ja odotankin näitä kompromisseja. Aivan lyhyesti joistakin tarkistuksista minä ehdotan. Ne liittyvät kysymyksiin, kuten rahoituksen saanti PK-yrityksille, sosiaalinen, sosiaalinen talous, josta on puhuttu sitten myös laadukkaat puitteet äh, sisäiselle harjoittelulle ja sitten ehdotukset, joita me tarkastelemme, että puhutaan tästä ei-virallisesta koulutuksesta. Tässähän on kysymyksessä eurooppalainen vapaaehtoisoppimisen vuosi. Toivottavasti te voitte hyväksyä suurinta osaa näistä tarkistuksista niin, ja ottaa tämän mukaan kompromisseja. Sitten joitakin ajatuksia löysin muiden tarkistuksista, jotka olivat kiinnostavia tätä ajatellaan kasvusektoreita, vihreät työpaikat ja kiinnostavaa kyllä. Otettiin tar- huom- asianmukaisen mu- myös maatalous, elintarvikeala, sitten puhuttiin myös aivovuodosta ja tämä on ratkaisun tärkeä kysymys monille maille, eikä sitä pitäisi noin vain ohittaa. Ja sitten kollegani Nadia käsitteli kysymyksiä, kuten elinikäinen koulutus ja miten pitäisi tarttua koulun keskeyttämisen. Toivottavasti nämä asiat voidaan ottaa mukaan kompromisseihin. Kiitoksia. Madame Schröter. Schutter. Ja, vielen Dank. Ich kann sehr kurz. Kiitos. Aivan lyhyesti. Tässä edelliset puhujat jo ottivat tärkeät asiat esiin, niin sellaiset, joita minäkin tuen. Ja on hyvin tärkeää, että me saamme yhdessä laadittua hyviä tarkistuksia ja, ja vaikuttaa, voimme vaikuttaa tällä tavalla kompromisseihin. Meihin on otettu yhteyttä ihan ajallaan ja se oli hyvä. Mikä minulle on tärkeää että tietenkin on se, että tällainen aloite, New Skills and New Jobs-aloite komissiolta eh, liittyy tähän meidän oma-aloitemietintöön vihreistä työpaikoista. Me olemme tehneet tähän nyt tarkistuksia, mutta me olemme aina palanneet niissä teksteihin, jotka parlamentti on jo aikaisemmin hyväksynyt. ja li, linkittäneet nämä siihen, mitä komissio omassa aloitteessaan on sanonut. Tällä tavalla me olemme kompromisseja muotoilleet. Sitten toinen asia. Meidän täytyy huolehtia siitä, että New Skills ja New Jobs ei koske vain tiettyjä töitä ja korkean tason töitä, missä korkeaa osaamista tarvitaan, vaan kaikkia muutakin. Ja sellaiset työntekijät, jotka ovat saaneet vähän koulutusta tai huonosti koulutettuja ovat, niin heitäkin tämän pitäisi koskea. Kestävä talous on sellaista, että täytyy tähän mainitsemaan ryhmään myöskin fokusoida. Olisi hyvä, jos esittelijä voisi tällaisia sisällöllisiä asioita ottaa mukaan ja asentaa ne sisään kompromisseihin. parfait, Madame Bastos. Hyvä, ja sitten Rova Bastos. Mm, muito obrigada, Senhor Presidente. Foi aqui... Kiitos, puheenjohtaja. kollegat, jotka esittivät näitä tarkistuksia, niin puhuivat asioista, joita jo ensimmäisessä puheenvuorossani käsittelin. Nämä ovat hyvin tärkeitä asioita ja mielenkiinto todella on käynyt ilmi. Näistä eri aloista on käytävä keskustelua. Niitä on täällä jo hyvin paljon käsitelty. Näitä kysymyksiä on käsitelty myöskin talous- ja sosiaalikriisin näkökulmasta. Meidän täytyy pitää mielessä nämä asiat. Kiitän kaikkia huomioista ja tarkistusehdotuksista. Meidän täytyy tämä huoli pitää mielessä, nimittäin että kaikki jäsenvaltiot ja niiden taloudet voivat vastata haasteisiin, joita edessämme on. En viitannut tähän aikaisemmin. Tämä on kuitenkin kaiken kulmakivi. On muututtava, on voitava mukauttaa talousjärjestelmiämme, sosiaalijärjestelmiä ja ammatillisia järjestelmiä uuteen kauteen – komission kertomuksessa käsiteltiin myös näitä kaikkia huolia ja nyt parlamentti esittää omat näkemyksensä näistä asioista. Tämä on hyvin laaja aihe, mutta meidän täytyy kuitenkin keskittyä kaikista olennaisimpiin asioihin. Ehdotettuissa tarkistuksissa on yksi asia, joka minua huolestuttaa. varjoesittelijöiden avulla ja kaikkien niiden avulla, jotka ovat esittäneet tarkistuksia, niin aion nämä seikat ottaa huomioon. Yritän saada kaikki nämä kompromisseihin, joita juuri tällä hetkellä työstän. Tästä äänestetään valiokunnassa 19. syyskuuta, joten meillä on aikaa ensi viikolla Jotkut kollegoista ovat joko omissa jäsenvaltioissa, omissa vaalipiireissään tai sitten valtuuskunnan matkalla. Minulla onkin ajatus, joka täytyisi ehkä sähköpostitse vielä varmistaa. Minä ehdotan, että 6. syyskuuta varjoesittelijät, varjoesittelijät järjestävät kokouksen, jotta voisimme käydä ensimmäisen näkemysten vaihdon kompromissitekstistä. sitä odotellessa pitäisi vielä enemmän siis kompromisseja, jotta näkemyksemme voisivat lähentyä toisiaan. Syyskuussa organisoimme asiat vähän paremmin, jotta voimme tätä sisältöä todella käsitellä. Kiitos. Luotamme teihin kompromissien laadinnan suhteen. Sitten kohdasta 18 sen kohdan esittelijä on pyytänyt, että käsittelemme tätä kohtaa. Kysehän on Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta annetun asetuksen muuttamisesta. Annankin esittelijälle välittömästi puheenvuoron. And thank you for moving. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitän tämä kohta siirrettiin esityslistalla. Ehdotukseni on se, että hyväksymme mietinnön käyttäen yksinkertaista menettelyä, ei tarkistuksia. Ja ehdotan tätä, koska tämä tietty asetus käsittelee sitä, että pidennettäisiin EGF joulukuulle vuoteen 13 saakka. Me puhumme kahdeksasta kuukaudesta, unohdan tästä, tai 15-16 kuukautta, kun on kesälomakin aika lyhyt aika, ja minun mielestäni jos haluamme mitään tarkistuksesta esittää, niin en usko, että voisimme pystyä sopimaan niistä ajoissa pidennystä ajatellen. Ja tietysti komissio tulee tekemään oman ehdotuksensa tämän vuoden syksyllä globalisaatiorahastosta vuoden 13 jälkeen ja uskon, että tämä on sitten oikea aika esittää mitään muutoksia huomattavia muutoksia rahastoon, joten tässä yhteydessä ehdottaisin, meillähän on myös laus, lausunto töysvaliokunnasta niin, että voimme sit siinä esittää ehdotuksiamme. Vielä pari loppukommenttia teille, teille tiedoksi. Kyseinen asetus, samoin kuin se, että pidennetään so- sovelluspäivämäärää vuoteen 13 loppuun saakka, tässäkin on edelleen 65 prosenttia tämä yhteisrahoitus. Asetus saisi tämän aikaan. Sitten pari yleistä kommenttia. Ensinnäkin syy pidennykselle. Komission mukaan työttömyysluvat pysyvät itsepäisesti 9 prosentissa ja on ennakoitu, että näin on myös ensi vuonna. Ne pysyvät siinä 9 prosentin yläpuolella. Tietysti joissakin näissä valtioissa puhutaan paljon suurimmista luvuista, mutta tämä taas tarkoittaa sitä, että työllisyys on vieläkin varsin korkealla tasolla. Ja tietysti tämä globaalista rahasto on sellainen väline, jolla voidaan tarttua joidenkin kriisin osa-alueisiin komission asiakirjassa todetaan myös, että suurin osa jäsenvaltioista, jotka vastasivat tähän konsultaatioon, ja kyselyihin uskoivat, että kannattaa pidentää tovesuojelusaikaa. Kuitenkaan emme tiedä, kuinka monet jäsenvaltiot vastasivat kyselyyn, joten tällä lausunnolla ei ole juurikaan merkitystä, se paljonkaan kerro. Oliko se enemmistö vai suuri enemmistö vai miten oli. Sitten on joitakin ongelmia, kun tarkastellaan kaksi vuoden 12 talousarviota ja leikkauksia, joita neuvosto ehdottaa, emmekä me oikeastaan saaneet minkäänlaista informaatiota Puolan puheenjohtajakaudelta tänään siitä, mitä neuvosto on mieltä globaalisaation rahanosta ja ikävä kyllä, meillä ei kyllä oikein ole minkälaisia suuntavivoja. Sitten vielä loppukommenttina, kun tarkastelee budjettivaikutuksia, jotta vain saatte tämän, tiedätte tämän seikan rahastoi 500 miljoonaa yhden vuoden aikana. 2010 summa, jota vaadittiin, oli 132 miljoonaa ja vuonna 2009 131 miljoonaa ja aikaisempina vuosina paljon vähemmän, joten en usko, että minkälaisia pelkoja tähän liittyy, vaikkakin summat, joita on pyydetty, ovat mm, vuosi toiseen nousemassa. En usko, että on mitään pelkoa siitä kuitenkaan, että kattoon törmättäisiin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos oikein paljon. SD-ryhmän nimissä haluaisin ensinnäkin kertoa, kuinka iloisia olemme lähestymistavastanne ja olemme yhtä mieltä ehdotuksestanne, että täytyy käydä keskustelua täysistunnossa, jotta voimme mahdollisimman hyvissä oloissa ja mahdollisimman nopeasti antaa näkemyksemme tästä niin kutsutusta kriisivälineestä. Pitäisi antaa päätöslauselma, jotta komission jäsenen edessä voidaan tiettyjä näkemyksiämme tuoda paremmin esiin. Olen myös, jaan myös huolenne liittyen keskusteluihin neuvostossa. Toivotaan, että Puolan kaudella asiat jollakin tavalla etenevät. Minusta kuitenkin vaikuttaa siltä, että kovin selvää keskustelujen ja eri jäsenvaltioiden kantojen tila ei ole aivan hyvin selvillä. Sitten tämän mekanismin laajentamisesta maatalouden alalle. Tarkoitushan on vähentää YMPn määrärahoja. Siis kaikkien muiden politiikkojen täytyy jollain tavalla auttaa auttaa tässä tavoitteessa esimerkiksi esimerkiksi ruokapankki, elintarvikepankki oli tässä esillä. No, äh, minä nyt lopetan tähän, koska tulkit eivät tästä selviä, enkä minä itsekään tästä selviä, mutta joka tapauksessa maataloudesta tässä oli puhe. Meidän täytyy äh, tätä katsoa sillä tavalla, että voimme edistyä Jos sitten tätä maatalouteen laajennettaisiin, niin on selvää, että silloin mennään sekä kriisin että globalisaation alueille. Ehkä globalisaation rahaston toimintaan voitaisiin ottaa myöskin kaikki mahdolliset yritysten uudelleenjärjestelytilanteet kaikkialla. Eli tässä meidän täytyy tätä juuri miettiä, mutta tämä nyt on myös sellainen asia, joka voitaisiin tuoda esiin päätöslauselmaesityksessä, jonka, josta toivottavasti pääsemme äänestämään samanaikaisesti, kun kriisimekanismia rakennellaan. Toivotaan, että asiat etenevät yhtä vastuullisesti jatkossakin. Tiedän, että komission edustaja on paikalla. Ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, kysyn, haluaako joku kollega käyttää tästä puheenvuoron. Herra Bujo, ei. Rova Schröter, ei hänkään. Eli haluatteko käyttää puheenvuoron komission puolesta? Ette. Selvä. Hyvä. Haluaako Rova Haakin vielä käyttää puheenvuoron? Se on mahdollista, olkaa hyvä. No ei. Selvä. Älkää lähtekö vielä, älkää lähtekö vielä. Haluaisin vielä kertoa puheenjohtajan ilmoituksista. Eli tarkistusten jättämisen määräaika. Ei ei tarkistusta jättämisen määräaikaa. Näin ollen äänestämme Siis Esittelijä ehdottaa, että teemme päätöslauselmaesityksen komission läsnä ollessa, jotta voimme kertoa näkemyksemme. Palaan siis tässä nyt oikeille raiteille. Eli puheenjohtajan ilmoitukset. Haluaisin kertoa yhdistelmälupaa koskevasta yhdestä hakumenettelystä – Viimeis, viimeinen kolmikantaneuvottelu käytiin 22. kesäkuuta. Pääsimme neuvoston kanssa sopimukseen. Ja pyydämmekin <clears throat> vielä, että valiokunta tämän hyväksyy. Olemme siis päässeet myös valiokuntien välillä sopimukseen, jotta sitten loppuäänestyksen suhteen varmasti hyvää yhteistyötä voidaan tehdä. Erityisesti esittelijä on tässä tehnyt tärkeää työtä. Ja näin ollen kansalaisvapauksien valiokunta aikoo lähettää kirjeen pysyvien edustajien komitean puheenjohtajalle sen mukaisesti, mitä yhteispäätösmenet menettelystä sanotaan. Aiomme siis kertoa meidän hyväksynnästämme. Esittelijä on paikalla ja hän saa käyttää puheenvuoron. Yo estoy totalmente de acuerdo con la interpretación que ha hecho. Täysin samaa mieltä sitä tulkinnasta, jonka puheenjohtaja esitti asiasta. Ainoa huomio, jonka teen, on, että todellakin nämä kaksi kaikkein tärkeintä pyyntöä meidän valiokunnassa ovat saaneet vastauksen liivevaliokunnasta ja samoin komista neuvostosta, mutta se ei kyllä johdu minun ponnistelustani, vain erityisesti tämä johtuu puheenjohtajan omasta, omasta toiminnasta, joten lämpimät kiitokset siitä puheenjohtaja. Euh, Hyvät kollegat, olemme tässä yhdistäneet energiamme ja älymme, jotta olemme päässeet tähden, tähän tulokseen. Voin vain iloita siitä. On paljon ilmoituksia joita nyt en tässä luettele, mutta jotka olette saaneet kohdassa kolme pitäisi, kohdassa kaksi pitäisi hyväksyä pöytäkirja mainituista kokouksista. 15.16. kesäkuuta pöytäkirjasta. En ole saanut ainakaan mitään huomautuksia ja nämä pöytäkirjat katsotaan hyväksytyiksi. Ja huomenna kello yhdeksän tapaamme. Ottakaa äänestyskorttinne mukaan. Hyvää illan jatkoa.